Good afternoon, everybody. I will ask our guests. Hyvää iltapäivää kaikki. Pyytäisin kaikkia vieraitamme istuutumaan. Haluaisimme aloittaa kokouksemme. Anteeksi, kuulemistilaisuutemme. Nyt toivottaisin teidät tervetulleeksi tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään Euroopan perusoikeuskirjan toteutumista, kansalaisvapauksien oikeus- ja sisäasian valiokunnasta tilaisuus. Kuten ehkä kaikki tiedätte päätöslauselmassaan vuodelta 2010 koskien perusoikeuksia. Euroopan parlamentti vetosi kaikkiin EU-toimielimiin ja jäsenvaltioihin, jotta käyttäisivät hyväksi Lissabonin sopimuksen antavaa pohjaa, jotta harjoittaisin kokonaisvaltaista ihmisoikeuspolitiikkaa unionissa, joka varmistaisi sen, että on mekanismit, jotka varmistavat vastuullisuuden, jos tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia. Itse asiassa minä itse olen iloinen, että pystyn tänään johtamaan tätä kuulemista, koska itse toimin esittelijänä tässä mietinnössä ja olen sitä mieltä, että on tärkeää seurata, kuinka näitä kysymyksiä käsitellään vuosi toiseen. Tämän kuulemisen tavoitteena koskien peruskirjan to toteuttamista on arvioida EUn ponnisteluta, miten se suojelee edistää ihmisoikeuksia kaksi vuotta sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Odotan tästä hyvää keskustelua kanssanne. Olen tyytyväinen voidessani toivottaa tervetuksi EUn toimijoita, kansainvälisiä vieraita, kansalaisjärjestöjä, kansallisia ihmisoikeusinstituutioiden edustajia, jotka toimivat aktiivisesti ihmisoikeuskysymyksissä. Meillä on aika rankka esityslista, mutta erittäin kiinnostava. Kiinnostavia vieraita puhumassa meille ja joten pyydän teitä kaikkia pitämään kiinni aikataulusta puheenjohtaja, joka on myönnetty, jotta voimme viedä kokouksen loppuun puoli seitsemän mennessä. Toisessa kohdassa kuulemista puhumme sitä, miten suojellaan edistetään ihmisoikeuksia eu ja Euroopan neuvostossa. Sitten toisessa istunnossa käsittelemme perusoikeuksien toteutumista oikeussubjektien kohdalla ja sitten viimeksi puhutaan kansalaisten agendasta perusoikeuksien kohdalla. Jokaista e, paneelia seuraa keskustelu. Jos pyydetään puheenvuoro, niin pyytäisimme teitä kertomaan puheenjohtajistolle nimenne ja mitä tahoa edustatte. Teille kierretään tällainen erityinen kaavake, johon sitten kirjoitetaan nimenä ja tietonne. Ja näin sitten voimme jakaa näitä puheenvuoroja. Ensin haluaisin esitellä Monika Flasikova-Benovan, joka on tulevan perusoikeusmietinnön laatija, per, tai mietinnön laatio perusoikeuksista, ja hän antaa tämän alustavan puheenvuoron. Rova Benova, olkaa hyvä. Much, and thank you very much Kiitoksia Rova Gaalia, kiitoksia kaikille esittelijöille, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Euroopan unioni eh, kiinnittää yhä enemmän huomiota ja merkitystä perusoikeuksiin. Minä en kannata mitään liioitteluja ja liioiteltuja lauseita, mutta kyllä eh, pitäisin Euroopan unionin perusoikeuksien unionina ja siksi minulla on suuri kunnia olla Euroopan parlamentin vuosikertomuksen esittelijää perusoikeuksista Euroopan unionissa. Ja minulle on myöskin ilo puhua tälle arvostetulle yleisölle täällä tämänpäiväisessä kuulemistilaisuudessa. Kuten monet teistä tietävät, tämänpäiväinen kuuleminen on yksi syy siihen, miksi tämä mietintö on lykätty vuoteen 2012. Tämä ähm, kuulemistilaisuuden tulokset tulevat auttamaan tämän mietinnön laatimisessa. Asiakirjat, joita meillä olivat, eivät olleet riittäviä. Myöhemmin perusoikeusviraston vuosikertomus ja komission kertomus perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta äh, antoivat meille kattavaa tietoa perusoikeustilanteesta jäsenvaltioissa ja tämän perusoikeuskirjan vaikutuksista. Viimeinen mietintö keskittyy institutionaalisiin ja menettelytavallisiin asioihin. Nyt ympäristö on muuttunut ja meidän täytyisi nyt keskittyä sisällöllisiin asioihin. Vuosikertomuksen täytyisi sisältää er-, uusia elementtejä, jotta voitaisiin viedä eteenpäin keskustelua perusoikeuksista, eikä sen pitäisi olla pelkkää toistoa verrattuna aikaisempiin vuosikertomuksiin. Siksi on todella tarpeen, että kerätään tietoa perusoikeuksien käytännön kysymyksistä ja niiden täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. On aivan selvää, että tällainen työ vaatii lisää aktiivisia yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan ja toimijoihin. Jos emme saa konkreettista tietoa ajoissa, niin vaarana on, että vuosikertomuksesta tulee asiakirja, jossa parlamentti ainoastaan ottaa huomioon tämänhetkisen tilanteen perusoikeuksien saralla ja nostaa esiin tulevia toimenpiteitä. Uskon, että olemme kunnianhimoisempia. Tällaisten vuosikertomusten tavoite on eh, kertoa edistyksestä ja antaa vastauksia sidosryhmille. Tällä tavoin se voi saada takaisin eh, alkuperäisen tehtävänsä olla mm, tällainen retrospektiivinen valvontamenettely eikä niinkään pelkkä luettelo hyviä aikeita. Siksi olen iloinen, että täällä ei ole pelkästään eurooppalaisten toimielinten edustajia, vaan myöskin kansalaisjärjestöjen edustajia, esimerkiksi Social Platform ja Euroopan Amnesty International. Ihmisoikeus, kansalaisjärjestöt, jotka ovat aktiivisia alalla ympäri Eurooppaa, ovat kertoneet huolen aiheestaan ja mitä tulee ihmisoikeuksien suojelemiseen Euroopan unionissa. vetosivat Euroopan parlamenttiin, että se reagoisi äh, komission ja neuvoston julkilausumiin ihmisoikeuksista ja perusoikeudesta äh, ja suositeltiin avointa vuoropuhelua äh, toimielinten välille, joissa vastattaisiin kysymyksiin, miten pitäisi muuttua ja miten mennään eteenpäin. Tämä kuuleminen ja vuosikertomus, joka minulla on laadittavana, ovat mahdollisuus käydä tätä keskustelua, jossa kansalaisjärjestöjen pitäisi olla aktiivisesti mukana. Olen iloinen siitä, että erityinen merkitys annetaan kansallisille ihmisoikeusinstituutioille. Ne ovat parhaimpia toimijoita ja tiedonlähteitä jäsenvaltioiden tilanteesta. Huolimatta siitä, että niitä ei ole tähän mennessä koskaan otettu mukaan minkälaiseen LIBE-valiokunnan kuulemiseen. Siksi minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi näiden instituutioiden edustajat tänään. Eli mitä kysymyksiä meillä on tänään käsiteltävänä? Aloitetaan ihan täältä kotoa, nimittäin parlamentista ja tästä valiokunnasta. Me keskustelemme menettelytavoista äh, vähän samalla tavoin kuin jos meillä olisi kyselytunti neuvoston äh, tai komission kanssa. Libä voisi myöskin vaatia äh, systemaattisemmin ihmisoikeus, perusoikeusviraston arviointia ja oikeuspalvelujen arviointia erilaisten jäsenvaltioiden lakien yhteensopivuudesta perusoikeuksiin. Samantapaisesti kuin tänään Euroopan parlamentti voisi järjestää vuosittaisen konferenssin kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa. Se voisi käyttää rikkomismenettelyjä paremmin varmistaakseen ihmisoikeuksien oikeudellisen suojan. Komission pitäisi myöskin kuulla systemaattisemmin perusoikeusvirastoa ja ottaa huomioon kaikki ehdotukset, joissa mahdollisesti voi olla ihmisoikeusseuraamuksia. Neuvoston pitäisi harjoittaa enemmän vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Voisimme keskustella myös perusoikeusviraston potentiaalista verkostovirastona, joka voisi verkostoida erilaisten ihmisoikeusinstituutioiden työtä. Toinen keskustelu kohde ovat eh, perusoikeusindikaattorit, joilla mitataan perusoikeuksien tasoa Euroopan unionissa. Ja lopuksi voimme myöskin keskittyä kansalaisyhteiskunnan rooliin. Tarvitaan keskustelua siitä, mm, miksi EU ei ole riittävästi ottanut mukaan kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa lainsäädännön valmisteluvaiheessa ja eh, vaikutusten arvioinneissa. Ja varmaan muutakin keskusteltavaa löytyy vielä tässä kuulemistilaisuudessa. Kun katson esityslistaamme ja puhujia siinä, en laisinkaan epäile sitä, etteikö tämä kuulemistilaisuus ole todella merkittävä vuosikertomuksemme onnistumisen kannalta. Toivotan kaikille hyvää kuulemistilaisuutta ja toivottavasti pysymme yhteydessä myös tämän tilaisuuden jälkeen. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt sitten Euroopan komission, komission edustaja Paul Nemitz kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan osaston johtaja. Olkaa hyvä, pyydän, pyydän teitä pitämään alustuksenne. Thank you, President. And uh, let me reassure the rapporteur. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluan vakuuttaa esittelijä Benovalle, että odotamme kovasti yhteistyötä kanssanne. On ehkä oikein todeta, että perusoikeuskirjalle on erityisen tärkeää, että se on lähellä kansalaisia ja se on myöskin tärkeä asia Euroopan komissiolle ja parlamentille, joten teemme mielellämme yhteistyötä kanssanne. Haluaisin nyt luoda katsauksen siihen edistyksen, joka on saatu aikaiseksi siitä lähtien, kun perusoikeuskirjasta tuli sitova. Ensinnäkin Euroopan komissiossa olemme järjestäneet asiamme ja olemme hyväksyneet strategian tehokkaaksi täytäntöönpanoksi, kuten myöskin luoneet suuntaviivoja lainsäädännön kehittämiseksi. On aina hyvä aloittaa itsestään. Ja toiseksi neuvostovastauksena komission strategiaan on sitoutunut vuonna 2011 samoin ponnistelemaan lisää noudattaakseen perusoikeuksia sellaisena kuin ne perusoikeuskirjasta löytyvät. Käytännön esimerkki siitä, mitä vaikutuksia perusoikeuskirja on saanut aikaiseksi lainsäädäntöön. Älkäämme unottako sen syntymää. Siinä olivat mukana parlamentin jäsenet. Ää, valmistelukunta ja muut tahot. Ja halusin viitata siihen eroon, joka oli ehdotuksessa vuonna 2008, jonka mahdollisti se, että, mukaan mahdollisti se, että EUn lentokentät voivat käyttää äh, vartaloskannereita ja sitten vuonna 2011 tekstiin. Tämänhetkisessä tekstissä turvaverkko on asetettu peruskirjan tasolle, röntgenteknologia on kielletty ja ennen kaikkea kaikilla matkustajilla on oikeus kieltäytyä kehoskannerimenettelystä. Nämä asiat eivät olisi voineet tulla kysymykseenkään ennen Lissabonin voimaantuloa vuonna 2008. Ja tietysti tämä on parlamentin ja varsinkin tämän valiokunnan aikaansaannoksia, että meillä on nyt jo esimerkki siitä, mitä osoittaa, millaisia käytännön vaikutuksia perusoikeuskirjalla on lainsäädännössä. Kun puhutaan oikeuksista ja oikeuksien toteuttamisesta kansalaisille, meidän täytyy tarkastella sitä, mitä tuomioistuimissa tehdään. Sillä pitää pitää mielessä se, että yksittäiset oikeudet toteutetaan oikeusistuimissa, ei parlamentissa tai täytäntöönpanemassa elimessä eikä komissiossa. Rikkomusmenettelyiden avulla komissio ei kykene ratkaisemaan yksittäistapausta ja Tuomioistuimen päätös ei tarjoa yksittäistä oikeutta henkilölle. Oikeus tarjotaan kansallisen tuomarin puolelta. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että tämä perusoikeuskirja ankkuroidaan tuomioistuin käytäntöön ja haluaisinkin pyytää teitä välittämään tätä viestiä laajemmalle ja puhumaan kansallisten tuomareiden ja lakimiesten kanssa. Näin perusoikeuskirjan merkitys oikeuskäytännölle silloin, kun kysymys on siitä, että tulkitaan EU-lainsäädäntöä ja katsotaan EU-lainsäädännön validiteettia, on tärkeä. Ja nyt on jo nähtävissä se, että asia on levittäytynyt laajemmalle, se on hyvä alku ja toivottavasti tulevina vuosina olemme yhä menestyksellisempiä tässä suhteessa. Vuonna 2009 esitettiin vain kaksi ensimmäisen asteen päätöspyyntöä tuomioistuimelle, jossa vedotti perusoikeuskirjaan vuonna 2010, on jo 17 ennakkopäätöstä kansallisilta tuomareilta, jotka on viety tuomioistuimeen, jossa viitataan perusoikeuskirjaan. Ja ensimmäisen kymmenen kuukauden aikana vuonna 2011 luku on noussut jo 27 tapaukseen, jossa tuomarit ovat pyytäneet ennakko tapausta ratkaistavaksi. Siitä syystä tämä levittäytyneisyys niille toimielimille, jotka todella voivat toteuttaa yksilöoikeuksia, on erittäin hyvä. Ja meidän täytyy edelleen ponnistella tällä tiellä. Kun puhutaan tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, meillä on jo päätöksiä, joissa viitataan perusoikeuskirjaan. Ja mainitsisin vain tämän Sheka päätöksen ja Test Asha-päätöksen. Samalla kun puhutaan perusoikeuskirjasta ja monista muista poliittisista kysymyksistä, meidän täytyy välttää sitä, ettei luoda turhia toiveita kansalaisten parissa. Emme saa ylimarkkinoida Eurooppaa, emmekä väittää, että Eurooppa ratkaisee sellaisia ongelmia, joissa sillä ei ole toimivaltaa. Ja näin ollen kansalaiset koputtelevat väärälle avalle. Meillä on velvollisuus pitäytyä totuudessa, varsinkin näin tärkeässä asiassa kuin oikeusvaltioperiaatteen säilyttämisessä ja perusoikeuksien vaalimisessa. Siitä syystä komissio on hyvin selkeästi ottanut asian esille maaliskuun 2011 ensimmäisessä kertomuksessaan, jossa käsitellään perusoikeuskirjan soveltamista. Ja jatkamme tällä tiellä, koska vastuullisuus merkitsee sitä, että emme nostata turhia toiveita. Olemme äskettäin pitäneet seminaarin vetomusvaliokunnan kollegoiden kanssa, jossa keskityttiin yksittäisiin oikeuksiin, yksilön oikeuksiin meidän puoleltamme. Ja tähän e justice me aiomme laittaa tietoa kansalaisille siitä, minkä tahon puoleen voi kääntyä yksittäisessä jäsenvaltiossa, jotta yksilön perusoikeudet toteutuvat. Tässä puhutaan siis toimielimistä, kansalaisjärjestöistä, hallinnon elimistä muista kuin tuomioistuimista. Ja minusta olisi hyvä, jos kävisimme keskustelua kaikkien teidän kanssanne siitä, mikä itse asiassa on yhtäältä tuomioistuinten potentiaali ja toisaalta oikeusasiamiehen potentiaali, kun toteutetaan perusoikeuksia. Minusta meidän täytyy katsoa koko tätä välineiden ja toimielinten kirjoa ja katsoa sitä, millä tavalla perusoikeuskirja voidaan saada toimimaan kansalaisillemme. Lopuksi, myös kuten tänä vuonna esittämme vuosikertomuksen tästä vuodesta vuonna 2012, ja toivottavasti sekin on hyvä pohja koko parlamentille. Thank you, Mr. Uh, Nemitz. Our... Kiitoksia, herra Nemitz. Seuraava puhuja Thomas Hammerberg, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu. Tervetuloa jälleen kerran Libe-valiokuntaan. Toivon, että jatkossakin meillä on näin hyvät yhteistyösuhteet ja tiivit sellaiset. Kiitoksia. Kiitoksia. Haluaisin ensin tehdä tunnustuksen, kun ensin tämä ase, tätä ajatusta mietittiin perusoikeuskirjasta. Olin varsin skeptinen itse asiassa olin sitä vastaan, koska olin sitä mieltä, että meillä jo oli sopimuspohja Euroopan yleissopimuksessa. Jos sitä jotakin muuta pitäisi tehdä, niin mielestäni olisi paljon säästäväisempää tavalla taloudellisempaa kehittää eurooppalaista yleissopimusta ihmisoikeuksista ja lisätä ehkä joku lisäpöytäkirja siihen, eikä suinkaan riskeerata sitä, että on kaksi, kahdenlaiset standardit käytössä samoissa maissa Tietysti kaikki EU-jäsenvaltiot kuuluvat myös Euroopan neuvostoon. Kaikki ovat osallisina yleissopimuksessa. Kaikki ovat sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä ja pelkäsin, että sekannusta syntyisi, että ihmiset eivät täysin ymmärtäisi, kuka mitäkin tekee ihmisoikeuksissa ja niin edelleen. Mielestäni olin osittain väärässä, kun vastustin alun perin perusoikeuskirjaa, mutta silti jotkut argumentit, joita silloin esittelin vieläkin pitävät pintansa ja olen sitä mieltä, että edelleenkin liittyy ongelma siihen, että puuttuu koordinaatiota näiden kahden rakenteen väliltä. Puutteita on. Minulla on henkilökohtaisia kokemuksia, jotka ovat olleet vähän pieniä, pieniä pettymyksiä. Esimerkiksi kun me keskustelimme medialaista tai miten muutetaan medialakia Unkarissa, niin minulle tulee sellainen tunne, että kaikkein vahvimmin Euroopan neuvosto voisi puuttua, mitä tulee uhkaan ilmaisuvapautta vastaan, kun taas komissio ryhtyy vuoropuheluun ja tavallaan monopolisoi koko keskustelun mielestäni, ainakin näin asia nähtiin Budapestissa. Ja sitten kun nämä muutamat harvat, aika pienetkin muutokset sitten hyväksyttiin parlamentissa Budapestissa, niin ilmapiiri oli hiukan sellainen, että nyt ongelmat on ratkaistu mitä tulee e- Euroopan reaktioihin. Meillä oli kuitenkin varsin syvällisiä vastalauseita koskien muita osuuksia tässä laissa. Ja tämä oli mielestäni merkki siitä, että yhteistyötä näiden kahden pää eurooppalaisen tahon väliä, jotka molemmat kuitenkin toimivat ihmisoikeuksien parissa. Tänä aamuna tässä rakennuksessa keskusteltiin ongelmista, jotka liittyvät pidätykseen ennen oikeudenkäyntiä. Ja on ollut tullut tällainen hieno aloite komissionisen Redingiltä laatia vihreä kirja, jotta rohkaistaisiin keskustelemaan toimista, joihin pitäisi ryhtyä, jotta voidaan vähentää väärinkäytöksiä tämän tyyppisissä oikeutta edeltävissä pidätyksissä. Ongelmia on ollut ei vain EU-maissa, mutta vielä enemmän joissakin muissa Euroopan maissa, jotka kuuluvat Euroopan neuvostoon. Mutta kun tämän tyyppinen keskustelu alkaa, niin silloin on tärkeää ymmärtää, että tämä ei ole mikään uusi aihe Euroopassa. On olemassa selkeä säädös, joka koskee tämän tyyppistä pidätystä viisi artiklassa ihmisoikeusyleissopimuksessa, jossa todetaan, että jos tällainen päätös tehdään, että pidetään henkilö ennen oikeudenkäyntiä, niin sitten pitäisi jatkuvasti säännöllisesti tarkistaa tällaisia pidätysmääräyksiä ja tällaisen pidätyksestä, pitä, tällaisen pidätyksen pitäisi ryhtyä vain poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tietysti on oikeuskäytäntöä tuomioistuimesta, joka pätee kaikkiin jäsenvaltioihin mukaan lukien EU-jäsenvaltiot. Sitten on myös varsin kiinnostava suositus ministerikomiteasta, joka edustaa kaikkia EU jäsenvaltioita ja muita hallituksia, jossa luetellaan eri kriteerit, joita pitää käyttää silloin, kun pitää analysoida tätä ongelmaa, joka liittyy tämän tyyppiseen pidätystilanteeseen. Ja sitten on monia suosituksia Euroopan kirjoituksen vastaisesta komiteasta. Se on myös relevantti tässä yhteydessä. Ja olen kyllä sitä mieltä, että vielä pitäisi tehdä hiukan enemmän työtä, jotta voitaisiin varmistaa se, että silloin kun laadimme eurooppalaista ihmisoikeuslähestymistapaa, että kokemus, jota löytyy muista toimijoista kuin EU-toimijoista, esimerkiksi Euroopan neuvostosta ja muualtakin, että varmistamme sen, että opimme toisiltamme. Meidän pitää lopettaa sellainen ajattelu, että mitään kilpailua olisi. Ei sellaista ole ja meidän pitäisi oppia toinen toisiltamme olla anteliaita toistemme suuntaan. Ja jos on sellainen tunne, että EUlla ei ole perussopimuspohjaa, vaikka Euroopan neuvostolla olisi, niin miksi sitten ei viedä asiaa suoraan Euroopan neuvoston käsiteltäväksi? Mielestäni on vielä jotakin opittavaa näistä aiemmista keskusteluista ennen perusoikeuskirjaa. Silti olen sitä mieltä, että perusoikeuskirja on hyödyllinen. Minä kyllä näen, että Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa oikeuskäytäntö alkaa tavallaan muistuttaa perusoikeuskirjaa ja perusoikeuskirja tietysti paljon 50 nuorempi, uudempi kuin mm, ihmisoikeusyleissopimuksessa tavallaan se on uuden aikaisempi ja se on sinällään arvo ja nyt tuomioistuin hyötyy tästä seikasta ja se on arvokasta. Minun roolani niin on nyt esitellä myös hiukan huonoja uutisia, olla vähän arvosteleva, kriittinen. Ymmärrän kyllä, että aika valtavaakin edistystä on tapahtunut EU-ssa, mitä tulee kansalliseen tilanteeseen. Meillä on oikeusasiamies, tasa-arvoelimiä, yhtäläisten mahdollisuuksien, mahdollisuus käsitteleviä komiteoita ja elimiä eri maissa, ja ne tekevät erittäin myönteistä työtä tietenkin. Ja ja tämä on erittäin arvokas siis tämä tasa-arvo, eli ne perin. Meidän pitää kehittää näitä eteenpäin EU-maissa ja jäsenillä keskustelua valtion viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välillä myös paikallistasolla. Täällä on suuri merkitys, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Mutta mitä tulee sitten tähän tyhjään puoleen lasissa, mitä on vielä tehtävänä, niin varsin isoja ongelmia mielestäni on vielä jäljellä. Esimerkiksi miten romaneja kohdellaan Euroopassa, niin sehän on varsinainen skandaali. Olen matkustanut eri maissa, joissa romaneja löytyy ja yrittänyt ymmärtää, miten he näkevät oman tilanteen, kun olen heidän kanssaan keskustellut. Ja valtaisaa syrjintää kyllä löytyy lähes kaikista maista, mitä tulee matkustavaan väestö, liikkuvan väestöön ja romaneihin. Heidän elinien odotteensa on keskimäärin kymmenen vuotta vähemmän kuin keskimäärin väestössä koulunsa keskeyttäjien määrä lasten kohdalla on erittäin korkea. On joitakin maita, joissa vain puolet romanilapsista käyvät koulua, vaikka ovat kouluiässä. Ja tietenkin ongelma liittyy työpaikan saamiseen, työmarkkinoilla syrjitään heitä. On sellaisia alueita e-, e-, EU-maissa, joissa romanilla on lähes minkäänlaisia työpaikkoja. Samoin Asuntotilanne on varsin huono. Jotkut romaniyhteisöt asuvat romukylissä, mm, slummeissa, vähän niin kuin maailman köyhimmissä maissa tehdään. Ja poliittinen osallistuminen romanien kohdalla on lähes olematonta suurimmassa, suurimmassa osassa EU, Euroopan maita, joten tarvetta on tehdä jotakin. Olen puhunut komission edustajien kanssa tästä asiasta, mutta jotenkin emme ole ymmärtäneet, emme ole osanneet olla tehokkaita. On järjestetty valtavasti foorumeita, konferensseja ja keskusteluja romanien tilanteesta, ja siltikään ei ole juuri saatu muutoksia aikaan kentällä. Tämä pitää ihan myöntää. Toiseksi olemme epäonnistuneet varsin selvästi siinä, että on saataisiin menettelytapa turvapaikanhakijoiden ja mm, siirtolaisten kohdalla, jotka täyttäisivät nämä standardit, jotka täyttäisivät standardit. Tästäkin edelleen jatkuvasti keskustelemme. Mielestäni on erittäin murheellista, että kun pyritään yhteiseen maahanmuuttopolitiikkaan, mm, turvapaikkapolitiikkaan EU-ssa menee näin hitaasti ja nyt olisi todellakin aika voida hyväksyä tällainen politiikka ensi vuoden loppuun mennessä, mutta ei kyllä näytä kovinkaan lupaavalta, kun kuuntelen eri hallitusten edustajia tässä asiassa. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että aika monet ihmiset, jotka haluavat tai pyrkivät pääsemään Euroopan hyvin syyn, he eivät voi esittää näitä perusteluita pakolaisasemalle, niin heitä ei vaan päästä tänne edes sisään. Meillä on sellainen tilanne, jossa 2000 suurin piirtein pakolaista tai maahanmuuttajaa Afrikasta ovat hukkuneet Välimereen tänä vuonna viimeisen 10-11 kuukauden aikana. 200 ihmistä on hukkunut. Mutta mi, onko joku suuttunut tästä, tai onko solidarisuutta ilmennyt heitä kohtaan tai näitä perheitä kohtaan, jotka eivät välttämättä edes ole vielä tietoisia, mitä näille ihmisille on tapahtunut, kun heidän perheensä jäsenet lähtevät Eurooppaan er- etsimään parempia oloja. Joten tarvitaan komission jäsen Malmström yrittää kyllä kovasti muuttaa keskustelun suuntaa myös pohjoisemmissa jäsenvaltioissa ja yrittää peräänkuuluttaa inhimillisempää tapaa suhtautua maahanmuuttajiin. Sitten tähän kolmanteen asiaan, niin jossa myös olemme epäonnistuneet. Tämä liittyy muukalaisvihan, rasismin, islamivastaisuuden ja antisemitisminkin lisääntymiseen tämän päivän Euroopassa. On näitä ääriryhmiä, jotka toimivat varsin aktiivisesti, pyrkivät luomaan tällaista suvaitsemattomuuden ilmapiiriä, jopa vihaa joissakin tapauksissa, ikävä kyllä mitä netissä sanotaan jollakin nettisivustolla, niin ei se kyllä todellakaan tässä juuri auta. Olen myös varsin pettynyt, mitä tulee joihinkin median edustajiin, kun nekin tavallaan levittävät näitä ennakkoluuloja haavoittuvaisia väestöryhmiä kohtaan. Edelleen olen sitä mieltä, että emme ole pystyneet siivoamaan omia nurkkiamme sen suhteen, mitä tapahtui New Yorkin terroriskojen jälkeen vuonna 2011 Euroopan EUn osallistuminen niin sanottuun terrorismin vastaiseen sotaan – nyt olemme onneksi saaneet aikaan tällaista rakentavaa keskustelua puolalaisen syyttäjän kanssa, joka tutkii näitä syytöksiä, jotka mielestäni ovat hyvin perusteltuja koskien tätä mustaa puolta Puolassa, jossa e- epäiltyjä todellakin pahastikin on kidutettu, emmekä vieläkään ole pystyneet saamaan aikaan kunnollista dialogia Romanian viranomaisten kanssa, mutta meillä on vahvoja tosiseikkoja todisteena, ja tällaista tapahtui sielläkin. Oli tällainen salainen pidätyspaikka, jossa myös harjoitettiin vastaavaa toimintaa. Sitten on useitakin tapauksia, jotka liittyvät näihin palautuslentoihin, joita ei ole selvitetty. Oma maani Ruotsi ei vielä ole kunnollisesti tutkinut kahden egyptiläisen tapausta, jotka luovutettiin sijalle ruotsalaisella lentokentällä ja sitten kuljetettiin Kairoon ja siellä heitä kidutettiin. Tämä asia pitää selvittää, mitä todella tapahtui. Tällainen pyyntö on tullut jo, jostakin muistakin ihmisoikeuselimistä, joten on asioita, joiden suhteen meidän pitää olla itse kriittisiä, ei ole mitään syyttä itse tyytyväisyyteen. Niin otsake tässä paneelissa, hmm, mehän voisimme tietysti puhua myös Euroopan neuvostosta, tässä otetaan myös EUn ulkoiset maat mukaan. Silloin kun olen itse komissaarina, niin minua on hämmästynyt, kuinka hitaasti kommunistinen hallinto on muuttunut demokraattiseksi, mitä tulee oikeusjärjestelmään. Oikeusjärjestelmä useissakin Euroopan maissa on huono, huonoissa kantimissa. On paljon korruptiota, paljon poliittista puuttumista asioihin ja paljon epäpätevyyttä. Ja tämä vaikuttaa koko ilmapiiriin näissä maissa, mitä tulee tällaiseen oikeuden tajuun ja tuntuun yhteiskunnassa se taas sitten vaikuttaa kerrannaisesti. Minun viestini siis on, että työtä ei ole vielä tehty huolimatta Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, Lissabonin sopimuksesta ja perusoikeuskirjasta. Paljon on vielä työtä jäljellä. Suoraan sanottuna olen aika huolestunut, koska näen tavallaan lähes tällaisen arvokriisin Euroopassa. Ei suvaita haavoittuvaisia ryhmiä tai sellaisia, jotka tulevat muualta, ovat erilaisia. Ei tämä ole oikeata tai Eurooppaa. Ja pelkään, että jotkut poliitikot, jotkut viranomaiset tärkeissä asemissa eivät vahvasti nouse puolustamaan näitä tahoja vastaan ja sitten tavallaan implisiittisesti legitimoivat tällaisen kielteisen propagandan, jota ääriryhmät harjoittavat. Ja näin ei pitäisi tämän päivän Euroopassa tapahtua. Kiitos. you, Commissioner Hammerberg. Kiitoksia Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Thomas Hammerberg. Sitten Cesar Hermo, hän edustaa puheenjohtajavaltio Puolaa. Hän on ulkoasiainministeriön Eurooppa-oikeuden osaston johtaja. Herra Herma, teillä on nyt puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, hyvä puheenjohtaja, että kutsuitte minut Puolan puheenjohtajavaltion edustajana osallistumaan eh, näinkin arvostettujen eh, puhujien kanssa tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteen. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Eh, ihmisoikeusvaltuutettu Hammarbergin mielenkuuntaisen äh, puheenvuoron jälkeen aion keskittyä vähän yleisempiin kysymyksiin, esimerkiksi perusoikeuskirjan merkitykseen Euroopan unionin jäsenvaltioille. Äh, perusoikeuskirjan voimaan astuminen Lissabonin sopimuksen kanssa ei ole aiheuttanut mitään vallankumousta EUn jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Kuten kaikki tiedämme, perusoikeuskirjas äh, koskee peria- periaatteessa lähinnä Euroopan unionin elimiä ja instituutioita jäsenvaltioissa sen rooli lähinnä vahvistaa jo olemassa olevia oikeuksia, periaatteita ja vapauksia, jotka löytyvät jo perustuslaeista ja säännöistä, jotka johtuvat erilaisista kansainvälisistä sopimuksista. Tämä on yksi niistä syistä, miksi tämä perusoikeuskirja on asia, josta ei ole ehkä niin paljon keskusteltu kansallisesti kuin mitä sitä keskustellaan EUn toimielimissä. EUn jäsenvaltiot ovat yleensä, ja haluan tässä korostaa sanaa yleensä, yhteensopivat perusoikeuskirjan kanssa yhtä lailla kuin ne ovat yleensä yhteensopivat Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen kanssa ja muiden ihmisoikeussopimusten kanssa. Näin ei tietenkään aina ole, mutta niiden rikkominen, vaikka se joskus kiinnittääkin hyvin paljon julkisuuden huomiota ja vaikka se on joskus skandaali, kuten ihmisoikeusvaltuutettu juuri äsken sanoi, on kuitenkin yleensä poikkeus, mitä tulee kansalliseen lainsäädäntöön tai muihin yleisiin säädöksiin. Kuitenkin sitä tapahtuu. Ja siksi täytyy korostaa sitä, että jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet ja EUn tuomioistuin, niillä ei ole hyvää oikeudellisesti sitovaa välinettä, eräänlaista mallinetta, joilla ne voisivat arvioida kansallisten säädösten yhteensopivuutta. Se, mikä tekisi perusoikeuskirjasta paremmin tunnistettavan ovat yksittäiset tapaukset, joita viedään EU-tuomioistuimiin tai jäsenvaltioiden korkeimpiin tuomioistuimiin ja siitä syntyvät tuomioistuimen päätökset, jotka osoittavat, että jotkut toimenpiteet rikkovat perusoikeuskirjaa vastaan. Tähän mennessä EUn tuomioistuin ei ole vielä riittävästi voinut vastata tärkeisiin yleisiin kysymyksiin, jotka ovat nousseet esiin EUn jäsenvaltioissa, eh, mitä tulee perusoikeuskirjan täytäntöönpanoon. Kansalliset eh, tuomioistuimet jolla on erittäin tärkeä rooli perusoikeuksien täytäntöönpanossa ja vahvistamisessa, eivät ehkä vielä tiedä tarkkaan, miten perusoikeuskirja tulisi soveltaa, vaikka ne saavatkin jo kanteita sen rikkomisesta. Tällainen epävarmuus voi joskus johtaa siihen, että perusoikeuskirjan määräyksiä joilla on suora oikeus suora vaikutus ja jotka ylittävät kansallisen lainsäädännön ja EUn sekundäärisen lainsäädännön, niitä ei sovelleta oikealla tavalla. Tuomioistuimet eivät välttämättä myöskään aina tiedä, miten EUn lainsäädännön yleisperiaatteet ovat vielä voimassa, koska perusoikeuskirjassa on nyt sääntöjä, jotka ovat näiden periaatteiden kaltaisia. Nyt erilaisia ennakkopäätöksiä, jotka liittyvät perusoikeuskirjaan, on tullut yhä enemmän ja muutaman vuoden kuluttua me varmasti saamme EU-tuomioistuimelta riittävästi ohje nuoraa liittyen perusoikeuskirjan soveltamiseen. Me olemme nyt analysoimassa kaikkia tuomioistuimen päätöksiä, jotka liittyvät mitenkään perusoikeuskirjaan. Hyvin paljon epävarmuutta on myös yksilöiden kesken tämän perusoikeuskirjan soveltamisalan suhteen. Tässä olen samaa mieltä komission kanssa sen ensimmäisessä raportissa perusoikeuskirjan soveltamisesta. Suurin osa valituksista, jotka liittyvät perusoikeuskirjaan, jotka me saamme Puolan ulkoasiainministeriössä eivät liity EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon tai soveltimisalaan. Minä en tiedä tilannetta muissa jäsenvaltioissa, mutta tämä on asia, joka aiheuttaa varmaan hyvin paljon hämmennystä kansalaisten keskuudessa. Siksi meidän täytyy kiireellisesti tiedottaa paremmin, jotta tällainen epävarmuus hälvenisi. Toinen asia, joka nousi esiin komission kertomuksessa, jonka halusin ottaa esiin, on niin kutsuttu perusoikeuksien tarkastuslista, joka täytyisi täyttää jokaisessa komission ehdotuksessa aivan alusta asti. Kuten huomaamme, Euroopan parlamentti ja neuvosto hyvin pian päättivät, etteivät ne aio jäädä jälkeen parlamentin päätöslauselmassa joulukuulta 2010 ja neuvosto päätelmissään tammikuulta tänä vuonna tunnustivat roolinsa yhteislainsäädäntäjinä siinä, että varmistetaan, että perusoikeuksia kunnioitetaan koko lainsäädäntöprosessissa, myöskin sisäisissä päätöksentekoprosesseissa. Neuvosto myöskin korosti sitä, että kaikki mm, lainsäädäntöehdotukset, jotka hyväksytään jäsenvaltioiden aloitteista, täytyy myöskin noudattaa perusoikeuskirjaa. Ja nyt kaikkien valmistelevien elin sitten tulee tehdä yhteistyötä FREMP-työryhmän kanssa aina silloin, kun perusoikeuskysymyksiä nousee esiin. Vielä eräs asia, jota korostettiin komission kertomuksessa. Puola on kovasti arvostanut komission ilmoituksia, jotka liittyivät oikeuteen oikeussuojatoimiin, jonka perusoikeuskirjan 47 artikla varmistaa. Ja tässä haluaisin erityisesti korostaa sitä, että Puolan puheenjohtajan valtio on kiinnittänyt erityistä huomiota e, direktiiviehdotukseen, joka koskee rikoksen uhrien oikeuksia, jonka komissio esitti toukokuussa. Eräs asia, jota tässä ei ole vielä käsitelty, on perusoikeuskirjan merkitys unionin ulkosuhteita. On aivan selvää, että EU on sidottu perusoikeuskirjaan myös ulkosuhteissaan, ja nyt nousee esiin kysyn, voisiko perusoikeuskirja vahvistaa EUn toimielinten roolia ihmisoikeuksien edistäjänä maailmanlaajuisesti. Ja tähän haluaisin päättää puheenvuoroni ja kiittää teitä, hyvät naiset ja herrat, mielenkiinnostanne. Kiitoksia, herra Hermo, että esittelitte puheenjohtajavaltio Puolan kannan perusoikeuksista. Neuvosto on todennut, että se haluaa ottaa parlamentin mukaan läheisen vuoropuhelun perusoikeuksista. Ja kun nyt johdan tätä live kuulemista, rohkaisinkin teitä neuvostossa muuttamaan tämän sitoumuksen käytännöksi. Kiitoksia vielä. Tänään mukana on ei vain Euroopan parlamentin jäseniä, vaan jäsenmässä Euroopan neuvoston parlamentissa Rova Kerstin Lundgren Euroopan hän on esittelijänä Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan neuvostossa. Minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi. Rova Lundgren, olkaa hyvä. Uh, Mrs. Uh, President, for, for uh, welcoming me and thank you for having this. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että pidätte tämän seminaarin. Kuten totesitte, minä olen esittelijänä ja olen täällä esittelijän ominaisuudessa, kun puhutaan Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta Euroopan neuvostoon. Alkuun haluaisin puhua arvoista, ja vaikka eletään kriisiaikoja, nähdään, että Lissabonin sopimus ja Euroopan neuvosto perustuvat samoille arvoille, ihmisoikeuksien kunnioitukselle, demokratialle ja oikeusvaltioperiaatteelle. EUn roolin painottuminen perinteisillä Euroopan neuvoston alueilla, kuten teidän valiokuntanne rooli oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueella vaikuttaa jäsenvaltioihin, kun neuvotellaan uudes, uusista Euroopan neuvoston yleissopimuksista näillä aloilla. Euroopan neuvosto minun näkemykseni mukaan, kuten myös tässä kertomuksessa niin painotan, on se mittari ihmisoikeuksille, oikeusvaltioperiaatteelle ja demokratialle Euroopassa. Toivottavasti myös tulevaisuudessa se selkeästi tulee myös teidän valiokuntanne ja koko EUn toimielinten hyväksymäksi. Parlamentaarisen yleiskokouksen edustajana hyväksymme Euroopan parlamentin päätöslauselman toukokuulta 2010, kun puolsitte EU-liittymistä ihmisoikeusyleissopimukseen tärkeänä ensimmäisenä askeleena, joka tulisi viedä päätökseen, kun EU liittyy muihin Euroopan neuvoston yleissopimuksiin. Kannatamme myös sitä rakentavaa henkeä, jonka puitteissa molemmat elimemme edustajat ovat päässeet sopimukseen järjestelyistä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin osallistumiseen tuomareiden mukanaolosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Lisäksi kannatamme sitä, että kansalaisyhteistöjen edustajia on kuultu ja toivomme, että voimme varmistaa, että heitä voidaan kuulla myös tulevissa neuvotteluissa EUn sisäisistä säännöistä. Se voi myös auttaa sitä, että lisäämme suuren yleisön tietoisuutta ja voimme viedä eteenpäin EU-liittymistä ihmisoikeusyleissopimukseen. Lissabonin vahvistama yhteistyön lisääntyminen Euroopan neuvoston ja EUn välillä johtaa siihen, että voidaan saada johdonmukaisuutta Euroopan neuvoston vetämään yleiseurooppalaiseen hankkeeseen ja integraatioprosessiin, jonka EU on aloittanut. Tämä johtaa myös ihmisoikeussuojan yhteiseen valvontaan koko mantereella kaikkien Euroopan kansojen edun nimissä. Ja kun Euroopan unioni on liittynyt ihmisoikeusyleissopimukseen, niin näin tapahtuu, mutta myös muut yleissopimukset ovat ja valvontamekanismit ovat tärkeässä asemassa. Voisin todeta, että minulla on unelma. Ja se on se, että jos parlamentaarinen yleiskokous hyväksyy sen, niin olemme menossa kohti yhteistä yleiseurooppalaista aluetta ihmisoikeuskysymyksissä. Olemme esittäneet kaksi tietä, jotka johtavat tuon oleman toteutumiseen. Ensinnäkin EUn liittyminen Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Toiseksi yleinen johdonmukaisuus ja standardien noudattaminen kautta mantereen. Ensinnäkin siis EUn liittyminen on se avain, jota tarvitaan. 47 hallitusta ja EUn toimielimet sitoutuvat samoihin standardeihin, ihmisoikeusstandardeihin. Ja niitä valvovat samat ihmisoikeustuomioistuimet. samankaltainen suoja ja yksilöoikeudet niissä toimissa, tai EU on, niissä toimissa, joihin EU on ryhtynyt, tulevat kaikkien nautittaviksi. Liittyminen tarjoaa ulkoisen valvonnan EUn juridiseen puitteistoon ja näin se parantaa EUn uskottavuutta, EUn sitoumuksia ulkoisesti ja yksittäisiä ihmisoikeuksia. Mutta nyt meillä on todellinen suuri tarve saada aikaiseksi uusi poliittinen sitoumus. Kaksi vuotta on kulunut, neuvottelut ovat jatkuneet, mutta tarvitaan uutta poliittista sitoumusta eri poliittisilta elimiltä, jotta aktiivisesti tuetaan liittymistä. Se ei ole helppoa. Ja kyseessä on hyvin tärkeä hetki. Tehkäämme siis kaikkemme, jotta liittymisestä tulee todellisuutta. Toinen polku näiden kriteereiden arviointi ja niiden johdonmukaisuus, kun EU liittyy perusyleissopimuksiimme ja sen jälkeen puhun tämän päivän haasteisiin vastaamisesta. Meidän tulee myös tarkastella sitä, millä tavalla voidaan kehitellä huomisen yleissopimuksia. Tietoverkkorikollisuus, korruptio, tietosuoja, terrorismitorjunta esimerkiksi ja eu liittyminen myös esimerkiksi valvontamekanismeihin. ja vaikkapa veronmaksajien rahan väärinkäytön estäminen. Täytyy lisäksi varmistaa siitä, että emme joudu tällaiseen valvontaväsymykseen. Toivon, että kykenemme johdonmukaisesti neuvottelemaan relevanttien Euroopan neuvoston ja EUn toimielinten välillä koko tämän prosessin ajan, varsinkin kun puhutaan uusista normatiivisista aloitteista. Näin voidaan välttää se, että kriteerit madaltuvat. Ihmisoikeussuojan lisääminen on tärkeää, mutta kriteerien madaltamisen estäminen on yhtä tärkeää. Aivan kuten kuten edustaja Hammarberg aiemmin totesi, niin toivon, että tämä ei ole mikään arvovaltakilpailu eri elinten välillä, vaan sen sijaan yhteisin ponnistuksin voimme luoda yleiseurooppalaisen yhteisen alueen perusihmisoikeussuojalle, joka hyödyttää kansalaisiamme kautta Euroopan. Me emme rakenna uusia rajoja Eurooppaan, vaan kuten toivomme, talous- ja poliittisten kriisien aikana kykenemme esittämään yhteisen eurooppalaisen hankkeen, jotta suojataan, edistetään ja täytetään ihmisoikeuksia kautta koko Euroopan. Riippumatta siitä, mistä elimestä on kysymys. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Lundgren. Thank you for... Kiitoksia, Rova Lundgren. Kiitoksia, että olette myös tullut paikalle tänne tilaisuuteemme. Ja kuten esittelijä alussa jo mainitsi, olemme tyytyväisiä, että voimme toivottaa turve, turve, tervetulleeksi monia kansalaisyhteiskunnan edustajia. He voivat kertoa kokemuksista suoraan ihmisoikeuskysymyksissä ja perusoikeuksissa. Tämän ensimmäisen vaiheen viimeisenä puhujana pyytäisin herra Nikola Bezettä puhumaan. Hän edustaa on Euroopan Amnesty Internationalin johtaja. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Nimeni on Nikos Berger, olen Brysselin Amnesty Internationalin edustaja, mutta tänään puhun myös saadaan kansalaisjärjestön puolesta, jotka kuuluvat sosiaaliseen äh, platformiin, äh, foorumiin ja he ovat erittäin huolissaan ihmisoikeustilanteesta. Olen erittäin tyytyväinen tämä kuuleminen järjestetään. Olen myös iloinen ja minulla on suuri kunnia istua näin arvokkaiden asiantuntijoiden edustajan vieressä täällä edessä. Vasta pari vuotta sitten Vivian Reding täällä parlamentissa Runeholsin puhui, edusti, ilmoitti, että nyt on tullut uusi aikakausi Euroopan ihmisoikeuskysymyksen vain kuukausi sitten, joten tämä sopii tähän kuulemisen aiheeseemme. Täällä parlamentissa yhdessä komission kanssa ja vetomusvaliokunnan kanssa järjestimme seminaarin perusoikeuskirjasta ja miten on käsitelty kansallisten valituksia. Tässä seminaarissa pyrittiin, tai siis tämä osoitti, että miten, miten komissio suhtautuu tähän perusoikeuskirjaan. Kaikki EUn pyrkimykset ovat tavallaan vesittyneet ilmeisesti viimeisen kahden vuoden aikana. Nyt on tällainen heikko toive voida poistaa väärinkäsitykset siitä, milloin, ja mi, milloin perusoikeuskirjaa voidaan soveltaa, että vältetään se, että ihmiset kokoontuvat turhaan EUn ovelle ja vältetään sitten se riski, että ihmiset pettyvät. Tämä on tämän siteroksen loppu. Ehkä saalitte minun sanoa, että tämä on hiukan kafkamaista. Pettymys, tämä löytyy kaikkialta ympäriltämme. Ihmisoikeuskriisit eivät ole uusia EU:ssa ja EU on tästä jo kovasti kärsinytkin. Thomas äsken kuvasi varsin hyvin, minkälaisista asioista ihmiset on huolissaan ja Euroopassa Ihmiset eivät ole mitenkään väärinkäsittäneet perusoikeuskirjaa, he ovat ymmärtäneet sen aivan liiankin hyvin, joten haluan vakuuttaa teille ihmisoikeudet jatkossakin kyllä koputtavat EUn ovelle ja näin niiden pitäisikin tehdä. Parlamentin jäsenet ovat antaneet varsin selkeän viestin viime vuonna. 60 prosenttia kansasta haluaa keskittyä ihmisoikeuksiin kaksi kertaa enemmän kuin muissa aiheissa, jotka otettiin esille. Oletteko te MEPit valmiit tarttumaan tähän haasteeseen? vaikka on tällaista toiveisiin pettymystä, jota komissakin päätöksiä paljon on puhuttu perusoikeuskirjan mainonta ja sitten tällaista antikliimaksia, joka sitten on syntynyt asian ympärille oikeastaan mikään ei ole muuttunut. Se on pettymyksen syy. Ja kun otamme esille tapauksia EUn kanssa, esimerkiksi romanien pakkokarkotukset Italiassa tai muualla, tai hyökkäykset vastaan Unkarissa ja Bulgarissa, tai maukalaisviha esimerkit, tai kun pakolla turvapaikan hakijoita siis karkotetaan, niin vastaus on aina sama. Tämä on todella ikävä, on surusta kuulla tätä, mutta ei ole mitään, mitä EU voisi asiassa tehdä Joten meille siis oikeastaan kerrotaan, että perusoikeuskirja, vaikka se oli juristi sitova, tai se on juristi sitova, niin se ei kuitenkaan pädekään, koska tavallaan näihin rikkomuksiin kyllä EUn vastuu aina liittyy. Miten tämä väärin väärinkäsitetty ja miten tämä taas tapahtuu? Ehkä on hiukan hassuakin voisi olla, jos tämä on niin ikävä, ikävä 51 artikla, sitä, sitä on kaikkein eniten Tämä on juuri se artikla, joka rajoittaa meidän oikeuksiamme. 51 artiklassa todetaan, että perusoikeuskirja koskee vain EU-toimivaltuutta ja jäsenvaltioita vain silloin, kun ne tunnettavat EU-oikeutta. Sen lisäksi että perusoikeuskirja ei anna mitään uusia toimivaltuuksia tai tehtäviä EUlle. Joten meille kerrotaan, että EUn kädet on sidottu ja itse asiassa – jäsenvaltio, jos on ehkä parempi, että jäsenvaltiossa tarkastellaan omaa toimintaa eikä ihmisten oikeuksia niinkään. Sitten erityisesti nyt ja tulevaisuudessa. Ironista kyllä, kun viitataan perusoikeuskirjaan, siitä on tullut tällaista EUn rajoittavaa toimintaa ihmisoikeusasiassa näin. Nämä asian tällä hetkellä näemme ikävä kyllä. Tämä on hiukan enemmän kuin pelkkä väärin. Ymmärrys täytyy sanoa molemmille komissaarin jäsenille Roville Massami ja Reding. E, mainostetaan uutta suojelua ja sitten jos halutaan käyttää oikeuksia, niin EU toteakin, no emme oikeastaan tarkoittaneetkaan tätä näin, ette voikaan käyttää tässä perusoikeuskirjaa. Tämä on jonkinlaista savumuuria, eikö totta? Suurin osa kansalaisjärjestöstä on se, että näin on. Itse asiassa ajatellaan jopa, että tässä käytetään perusoikeuskirjaa niin, että juuri voidaan hyökätä näitä arvoja vastaan, joita pitäisi suojella. Tässä tavallaan siepataan tämä hyvä asia. Perusoikeuskirja luotiin kaksi vuotta sitten. mutta se kuitenkin laadittiin jo 12 vuotta sitten, sitä on jo käytetty kansallisessa oikeuslaitoksessa viimeisen vuosikymmenen aikana esimerkiksi tämä väline kehittyy, siinä pyritään johonkin ja tarvitaan tavallaan lihaa näiden luiden ympärille asian edetessä. Jos keskitytään 51 artiklan, joka tuntuu olevan pääaihe, niin se tavallaan tuhoaa tämän elävän lakikokonaisuuden tai oikeuskokonaisuuden. Ja hassua tässä on, että huolimatta siitä seikasta, että EUlla jo on toimivaltuus, joka se tarvitsee asiassa, että voi toist- to- suojella ihmisoikeuksia, sillä on, se voi toimia kansallisesti ja EUn tasolla. Ei perus, ei perussopimukset eikä peruskirjakaan niitä ei puutu, mistä joten ovi, jolle koputetaan ihmisoikeuskysymys on aivan oikea. Viestimme EUlle on aika selvä. Älkää rajoittakaa toimivaltuuksia, joita teillä jo nyt asioissa on. Kolme esimerkkiä syrjintäisen ensinnäkin periaate on mukana perusoikeuskirjassa. Se löytyy myös perusoikeu- perussopimuksesta. EU on hyväksynyt juristisitovia välineitä tässä tapauksessa esimerkiksi direktiivejä, jossa estetään syrjintä, joka perustuu etnisen alkuperään. Mitä sitten EU vielä odottaa? Miksi sitä ei ole sovellettu, kun Ranska laittomasti äh, rasistin perustein karkotti romaniväestöä? Meidän pitää, pitääkö meidän soveltaa tätä direktiiviä? Teidän pitää myös laajentaa sitä kaikkiin osin, jotka perusoikeuskin kattaa. Ei mikään tässä estä. Jos ei näin tehdä, se heikentää perusoikeuskirjaa. turvapaikanhakijat. EUlla on kaikki valtuudet, mitä se tarvitsee. On lakia, politiikkaa, joten perusoikeuskirja voidaan soveltaa se seikka, että su- turvapaikan oikeus otettiin mukaan perusoikeuskirjaan. Silloin oltiin erittäin tyytyväisiä tästä asiasta. Mikä sitten estää EUta soveltamasta tätä kohtaa? Vastuullisuuden puute ja EUn itsetyytyväisyys ja toimimattomuus sijaan toiminnassa. Tässä on pantu pää pensaaseen huolimatta siitä, että Euroopan parlamentti on vaatinut selityksiä ja jäsenvaltiolla on velvollisuutena tutkia asiaa. Raportti, joka käsittelee asiaa, sinä mainitset mainita tästä mitään, ei puhuta mitään ö, ja muista. Eikö tänä olekaan tärkeää ihmisoikeusperiaatetta kielletään täysin kiduttaminen. Ja ennen kuin tulen johtopäätöksiin, kertoisin hiukan siitä, mistä tämä väärinkäsitys johtuu, koska mielestäni tätä väärinkäsitystä osoitetaan väärään paikkaan. Ei se koske 51 artiklaa. Se johtuu siitä, että ei käytä seitsemän artiklaa perussopimuksessa. Tässä arvossa puhutaan poliittisesta mekanismista, jolla voidaan estää vakavat ihmisoikeusrikkomukset jäsenvaltioissa ja voidaan rangaista tekijöitä, mutta se nähdään vain tällaisena ydinvaihtoehtona eikä oikeastaan minkäänlaisena vaihtoehtona. Sitten jää jälleen artikla 2, jossa puhutaan arvoista ja oikeuksista asiana, jota ei pystytä, pystytä käytännössä toteuttamaan. Mutta kaksi ja seitsemän artikla antavat EUlle vallan arvioida toimintaa jäsenvaltioissa ja edistää perusoikeuskirjan toteutumista. Seitsemän artiklassa on nyt suoraan ei siinä pyritä mitenkään nöyryttämään jäsenvaltioita tai tekemään EU-sta jonkinlaista syyttäjää. Siinä pyritään varmistamaan, että EUn omat jäsenet noudattavat ihmisoikeussääntöjä, joista ovat yhdessä sopineet perusoikeuskirjassa, perussopimuksessa ja kaikissa. Ja myös äh, kun liittyvät ihmisoikeusyleissopimuksen erittäin korkea aika, että komissio, neuvosto ja parlamentti Teillähän on myös oikeuksia seitsemän artiklan mukaisesti ryhtyä aloitteisiin. Käyttäkää tätä. On, teidän pitää alkaa todellakin käyttää näitä aktiivisesti tutkia myös kansallista ihmisoikeusvajetta. Ei tässä tarvitse keksiä uudestaan pyörätä ja löytää uusia toimivaltuuksia, ei ole tarpeellista. Jos ei todellakaan ole toimivaltuuksia, niin käyttäkää sitten niitä toimivaltuuksia, jotka on myönnetty Euroopan neuvostolle sen valvojen Ei pidä odottaa äh, tuomio tai uudistetaan perusoikeuskirjaa. Voisi alkaa toimimaan jo nyt esimerkiksi romanien puolesta. Voitaisiin estää, että turvapaikan hakijat joutuvat epäihmisarvoisen tilanteeseen. Käyttäkää oikeuksien eikä näitä verukkeita. Nyt on aika olla rehellisiä itsemme kanssa, mitä EU voi ja mitä sen pitää tehdä ihmisoikeuksien puolesta. Tekosyiden aika on todellakin ohi ja nyt on myös aika, että Euroopan parlamentti toteuttaa tämän asian, ei vain lausunnon, vaan näillä juridisilla välineillä. Voimmeko luottaa teihin? Kiitoksia. Thank you, Mr. Uh... Kiitoksia, herra Beger. Sitten voimme aloittaa keskustelun ensimmäisen puheenvuorokierroksen jälkeen. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että puheaika on rajallista kaksi minuuttia per kysymys, jotta mahdollisimman monet ehtivät esittää kysymyksiä. Nyt ne, jotka haluavat puheenvuoron, niin kuin sanoin alussa, jos kyse ei ole parlamentin jäsenistä, mepeistä haluaisin, että kirjoitatte nimenne tälle paperille, jonka siitä sitten kerää, tai kun nostatte kätenne, ja saatte puheenvuoron, niin voisitteko esittäytyä? Rova Gomez, olkaa hyvä. Thank you. I mean, it's, isn't... Kiitoksia. Eikö ole ironista, että tällä hetkellä, kun monet meidän kansalaistemme ajattelevat, että ei pelkästään ihmisoikeudet, vaan demokratia rikotaan ja sitä rikkovat ne, joiden pitäisi itse asiassa toteuttaa sitä EU-ssa. Ja minä nyt puhun eh, EUn suurista toimielimistä, kuten neuvostosta ja hallituksista, jotka muodostavat neuvosta, eh, kun käsitellään talouskriisiä ja puhutaan ihmisoikeuksista. Ja suurin ongelma on myös tässä parlamentissa olen iloinen, että eh, tämä haaste on heitetty parlamentille, että se käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, mutta tässä parlamentissa me on hyvin selvä tämä ero, että me puhumme ihmisoikeuksista, kun on kyse ulkomaista, EUn ulkopuolisista maista ja perusoikeuksista, kun puhumme EUn sisällä olevista maista, aivan kuin ei käytettäisi samoja standardeja. Tämä on hyvin ikävää. Ja haluaisin kysyä herra Begeriltä, voisiko hän hiukan kertoa siitä, mit, hiukan enemmän näistä CIAn luovutuslennoista ja vastuuttomuudesta siihen liittyen. Se johtuu siitä, että on hallituksia kaikista poliittisista perheistä, myös minun poliittisista perheistä, jotka ovat liittolaisena olleet tässä ja he eivät halua sitä sanoa. Ja se näkyy myöskin tämän parlamentin toimimattomuudessa, joten Minun mielestäni tällä on valtaisia vaikutuksia siihen, että EU ei pidetä uskottavana toimijana myöskään yhteyksissä muuhun maailmaan, kun puhutaan ihmisoikeuksista ja edistetään niitä erityisesti lähialueilla – Joten voisitteko sanoa tästä jotain? Tämä on tärkeä elementti uskottavuudessa. Se Coelho. Seuraavaksi herra Coelho. Obrigado, senhor presidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan kuten monet puhujat täällä ovat todenneet, niin uskoisin, että se, mikä on tehty, on hyvä, mutta se ei ole riittävää. Olin ilahtunut kuullessani Euroopan neuvoston edustajan tunnustuksen sen suhteen, että hän suhtui skeptisesti perusoikeuskirjan alussa, mutta nyt suhtautui siihen myönteisesti. Lain kirjaimen ja käytännön välillä on kuitenkin eroja. Olen samaa mieltä Anna Gomesin kanssa siitä, mitä hän sanoi. Parlamentti on todiste siitä. Jotkut puhujat ovat viitanneet CIAin laittomiin toimiin Euroopassa. Ja valtuutettu Tuuma Hammarberg puhui siitä pitkään – sekä Libe-valiokunnassa että ihmisoikeusvaliokunnassa on puhuttu siitä, että pitäisi arvioida sitä, miten tehokkaasti Euroopan parlamentin hyväksymät suositukset on täytäntöönpantu. Tuota työtä ei ole kuitenkaan tänä, tähän päivään mennessä aloitettu. Yhä edelleen odottelemme Ja Me olemme toimineet johtajina varsinkin silloin, kun meillä oli CIA-toimista ja lennoista tämä tilapäinen valiokunta käytössä. Valtuutettu Tuomas Hammarberg totesi, että yhteistyötä ei ollut riittävästi EUn ja eri toimielinten välillä, eikä Euroopan neuvoston kanssa. Kysymykseni on se, että mitä ehdotuksia te esittäisitte? Mitä ehdotuksia te Haluaisit esittää, jotta voisimme parantaa toimiamme tässä suhteessa ja parantaa Euroopan unionin toimielinten ja Euroopan neuvoston välistä yhteistyötä tässä asiassa? Thank you. Kiitoksia Carlos, edustaja Lunacek. Like to thank the panel and especially... Voisin kiittää paneelia erityisesti herra Hammarbergen ja herra Begenia suorasta puheesta ja myös siitä, että arvostelivat meitä täällä EU-ssa. Oliko se sitten parlamentissa neuvostosta tai komissiosta parlamentin jäsenenä Ensin haluaisin sitä kysymyksen täältä Ikävä kyllä nyt heti alussa paikalla, kun te puhuitte. Olivatko, kutsuttiinko komission ensin Malmström ja Reding? Olisi ollut mukava, että he olisivat olleet täällä mukana. En tiedä, onko heitä kutsuttu. Arvostan heidän työtään monilla saroilla, mutta tässä kohtaa olisi ollut hyvä, että he olisivat olleet läsnä. En mitenkään tietenkään aliarvioi herran Nemetsien ja hänen ja hänen asemaansa ja puheenvuoroaan, mutta komission jäsenet todellakin edustavat komissiota myös ulospäin. Minulla olisi yksi kysymys herra Hammarbergille koskien suhdetta Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja perusoikeuskirjan väellä, koska te taisitte juuri sanoa, että Euroopan neuvoston yleissopimus on yli 50 vuotta vanha. Se luotiin toisen maailmansodan jälkeen. Se on oman aikansa tulos. Perusoikeuskirjasta on takin uutta ja siellä on sellaisia säädöksiä, joita silloin ei edes pysty kuviteltu, että niistä voitaisiin puhua esimerkiksi syrjintä, joka perustuu seksuaaliseen suuntautumiseen. Nyt sitä ainakin puhutaan ja edistystä on saatu aikaan. Ja puhutte siitä, kuinka vaikeaa tai minkälaista sekaannusta joskus syntyy näiden kahden välineen välillä. Voisittekohan hiukan kertoa, miten EU:ssa me voisimme käyttää tätä yleissopimusta enemmän? Mainitsitte tapauks esimerkkinä medialain Unkarissa. Ei tietenkään ollut iloinen, kun tämän kuulin. Se on surullista kuultava, monet meistä täällä olisimme halunneet, että komissio olisi ollut tiukempi Unkarin suuntaan. Me olimme pettyneitä siitä, että se ei ollut sitä, mitä täällä parlamentissa olisi haluttu. Siis parempaa yhteistyötä ehkä tarvitaan. EUn pitäisi käyttää tätä yleissopimusta enemmän. Siitähän olisi hyötyä myös meille täällä parlamentissa. Sitten, mitä täällä parlamentissa voisimme tehdä? Tietysti herra Bege puhui tästä. Niin tietysti täällä parlamentissa yritämme olla niitä, jotka tavallaan tekevät tehokkaasta yhteistyötä komission kanssa, jossa vain on tarpeen ja yritämme hiukan painostaa sitä. Mutta yleensä nämä ongelmat löytyvät jäsenvaltiosta ja neuvostosta, joten tämä näkyy myös parlamentissa usein. Sama koskee tätä Unkarin medialakia tai pari vuotta sitten muistaakseni halusimme laatia päätöslauselman mediakeskittymistä ja halusimme keskittyä Italian tapaukseen, mutta ei sellainen mennyt läpi eh, tai pieni äh, enemmistöllä se ei mennyt läpi. Jotkut, siis mekään emme aina saa kaikkea haluamamme läpi niin tämä on ehkä ollut kysymys, mutta täällä parlamentissa olemme myös varsin riippuvaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoista, ei vain sikä, että he antavat meille tietoa, vaan painostavat myös meitä itseämme ja myös komissiota ja erityisesti neuvostoa ja jäsenvaltioita. Tarvitsemme kansalaisyhteiskuntaa ja sen toimijoita, niiden pitää täytäntöönpanna näitä oikeuksia, joita me teoriassa tavallaan laadimme. Kiitos. Check, I will ask the... Lunacek pyytäisin kollegoja pitämään puheaikanne kahdessa minuutissa. Muutoin ei ole aikaa kuunnella vastauksia. Mitä tulee sitten kysymykseen siitä, kutsuttiinko komission jäsen sihteeristö juuri tässä kertoi. Kyllä, sekä Reding että Malmström kutsuttiin paikalle. Rova Malmström kieltäytyi. Hän sanoi, että tämä on Rova Redingin alaa ja Rova Reding niillä taas oli jo muita menoja täksi iltapäiväksi. Joten tässä tapauksessa meillä on sitten pääjohtaja paikalla, joka on vastuussa ihmisoikeuksista. Seuraava puhuja, Rova Ladford. Thank you very much, Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Kysymys, jonka ajoin kysyä, sen esitti jo Carlos Koivio, nimittäin miten EU ja Euroopan neuvosto aikovat tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. Joten tuen tuota kysymystä ja lisäisin muutaman kommentin. Olisi erittäin hyödyllistä, on erittäin hyödyllistä, että EU aikoo liittyä tähän yleissopimukseen, koska eh, tällä tavoin ikään kuin suljetaan ympyrä. Ja toivon, että voimme äh, luopua jostain vanhasta kaunoista ja mustasukkaisuudesta ja tehdä tästä järjestelmästä toimivan. Meillä on se paradoksi, että Thomas Hammarborg, joka on ihailtavan aktiivinen, on suora puheisempi ja hänellä on vähemmän valtaa kuitenkin, kun taas meidän ihmisoikeuskomissaarillamme, perusoikeuskomissaarillamme EU-ssa on enemmän valtaa. Hän voi käyttää sanktioita, joita hän ei kuitenkaan kovinkaan mielellään käytä. Joten meillä on jonkinlainen potentiaali tällaisesta kattavasta toimenpiteestä niin, että voimme hyödyntää sekä Euroopan neuvostoa että EUta ja yrittää saada jäsenvaltiot, jotka ovat jäljessä kuriin. Ja myöskin Euroopan parlamentin on huomioitava vastuunsa ja katsottava kaikki mahdolliset oikeuskeinot. Ne eivät ole tietenkään niin laajoja kuin mitä neuvostolla ja komissiolla on, mutta meidän on tarkastettava ne Perusongelma on, ja Ulrike Lunacek puhui siitä, täällä parlamentissa on tämä haluttomuus kansallisista syistä puuttua asioihin. Halua, että meitä tarkastellaan ihan kuin me olisimme joku diplomaattiklubi, mutta me emme ole sitä. Me olemme oikeusvaltioperiaatteen mukainen yhteisö ja meillä on sopimuksen mukaisia sitoumuksia. Ja me voimme joutua kaikki vastuuseen, koska erityisesti rikosoikeudessa, mutta muutenkin riipumme vastavuoraisesta tunnustamisesta ja niiden sitoumusten täytäntöönpanosta, joita meillä on sopimusten ja perusoikeuskirjan mukaan, joten koko korttipakka joko pysyy pystyssä tai kaatuu yhdessä. Eli jos sanotte, täytyy sanoa, että se mitä, että teidän maassanne ei tapahdu riittävästi, meidän on voitettava tämä kulttuurinen ongelma. Mitään tabuja ei saisi olla. Kaikissa jäsenvaltioissa on ongelmia ja täytyisi olla tasaista painostusta kaikkia kohtaan ja käyttää kaikkia olemassa olevia välineitä ja voittaa tällaiset estot. Kiitoksia Sara. Sitten viimeinen puheenvuoro. Ähm, rouva siellä perällä, en nyt tiedä teidän nimenne. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenvuorosta. Olen Marie-Cécile Renou. Ja Tuuma Sammarberg otti esille valtavia ongelmia. Meidän täytyisi näihin lisätä vielä äärimmäinen köyhyys, sillä äärimmäinen köyhyys rikkoo kaikkia perusoikeuksia. Ja millä tavalla se voidaan sisällyttää Euroopan toimielinten toimintaan, huomioon ottaa se siellä. Esimerkiksi perusoikeusvirasto sen monimuoto, monivuotisessa ohjelmassaan on nimenomaisesti ottanut esille tämän äärimmäisen köyhyyden niin, että se on tutkinut lähemmin kaikkein köyhimpien pääsyä perusoikeuksien, ja saant, perusoikeuksien saantia. On tarkasteltu kulttuuria, terveyttä, koulutusta, oikeutta, lapsuuden ja perheen suojelua ja koulutuksen taisi ne mainita. Vaikuttaa siltä, että seuraavassa monivuotisessa ohjelmassa tämä kysymys tulee nimenomaisesti esille. Toinen kysymys koskee sosiaalisten lähtökohtien pohjalta tapahtuvaa syrjimistä. Äärimmäisessä köyhyydet, köyhyydessä elävät joutuvat usein syrjinnän kohteeksi. Artikla 21 säännöksiä ei yleensä koskaan hyödynnetä. Tällainen syrjiminen täytyy ehdottomasti ottaa esille ja siitä täytyy tehdä laitonta. Lisäksi haluaisin todeta, että olen Niklas Begerin kanssa samaa mieltä siinä, että Euroopan unionin toimivaltaan ei kuulu kaikki, mutta se on sitoutunut köyhyyden vastaiseen taisteluun ja näin ollen se pitää myös sitouttaa näihin perusoikeuskysymyksiin. Euroopan neuvoston ja EUn välinen toiminta tietysti nivoutuu tuohon yleissopimukseen, mutta myöskin Euroopan sosiaalipöytäkirjaan, joka on tärkeä kysymys. Kiitoksia. Kiitoksia sitten panelistit. Panelistit voivat esittää vastauksia. Ensinnä komission edustaja herra Nemit, sitten herra Hammerberg, entäs herra Herman, te ette halua puhua selvä, sitten herra Wegen ja rouva Lundgren. Herra Nemitse ensin. Thank you very much. Um, let me just... Kiitoksia. Sanoisin sen verran, että komissio ottaa erittäin vakavissaan velvoitteensa toimia perus sopimusoikeuden vartijan mukaan lukien perusoikeuskirja, mutta tähän mahdollisuuteen liittyy esimerkiksi se, että kun viemme tapauksia tuomioistuimen eteen, me olemme yleensä varmoja, että voitamme, koska jokainen tapaus, jonka olemme hävinneet tuomioistuimessa, heikentää komission uskottavuutta tulevissa tapauksissa. Joten tänään olen kuullut paljon polemiikkia, mutta oikeus, vai, oikeusvaltiojärjestelmä, äh, oikeusvaltioperiaate tarkoittaa sitä, että rajoitumme toimivaltuuksiin ja oikeuksiin. Ne pitää ottaa vakavissaan eikä Kansalaisia palveluilla hyvin, jos ihmiset voivat välttää, että joko he itse tai muut voivat toimia tietyllä oikeudella tavalla, vaikka eivät voikaan, joten voimme vedota vastuullisuuteen tässä asiassa. Olemme myös tänään kuulleet paljon lausuntoja, jotka ovat faktuaalista ja tosiasiallisesti vääriä, esimerkiksi näistä luovutuslennosta. Jokainen komission jäsen, joka oli vastuussa perusoikeuskysymyksistä, on ryhtynyt toimiin, on ollut vuoropuhelussa kyseisen jäsenvaltion kanssa, jossa tällainen asia on tullut esille. Ja menestystäkin tässä on saatu aikaan. Mainitsin vain neljä esimerkkiä. Puolassa syytteeseenpano on alkanut. Herra Hammerberg, Hammerberg te viittasitte tähän, ja ehkä näin voidaan oikeastaan sanoa, että tämä liittyy myös komission toimintaan, ei tätä kaikkea tehdä näkyväksi ilmeistä syistä kaiken tiettäväksi, mutta tämä on alue, joka ei välttämättä puhtaasti kuulu juridiseen valtuutukseemme, mutta tietenkin olemme mukana ja toimimme perusoikeuskirjan mukaisesti. Hän lyhyesti näistä jostakin erityiskysymyksistä, jotka herra Hammerberg otti esille. Minä olisin voinut laatia samanlaisen luettelon ja tarttua samoihin asioihin ja kertoa jokaisessa kohdassa, erityisestä toiminnasta, johon komissio niissä ryhtyi romaneista esimerkiksi. Te tiedättekin, että komissio on todella vakavissaan tutkinut juuri sen toiminnan mahdollisuutta ja on tullut siihen päätökseen siinä hengessä, mitä äsken teille selitin, mutta se on laatinut myös toimintasuunnitelman, joka sisältää esimerkiksi elementtejä, jotka liittyvät koulutukseen, syrjintään, syrjimättömyyteen, sosiaalisiin kysymyksiin, joita te kaikkikin otitte esille. Meillä on yhdenmukainen lähestymistapa oikeuksissa. Em, me toimii legalistisesti ja romaaniyhteisö on erittäin hyvä esimerkki. Viimeinen puheenvuoro käsitteli sosiaalisia oikeuksia ja perusoikeuskirjaa. Itse asiassa olemme täysin samaa mieltä. Ainoa asia on siinä, että meillä on olemassa virasto, jolla on aivan erityinen toimivaltuus, toimivaltuus valvoa sosiaalisia oikeuksia, mukaan lukien sosiaaliset syrjinnät ja, ja ihmiset, jotka tulevat köyhistä perheistä, minkä rajoituksia heillä, heillä on koulutuksen tai muiden asioiden kohdalla. Tässä on kyseessä Euroopan virasto käsittelee elinoloja. Ja jälleen sanoisin, että jotta vältettäisiin päällekkäisyyttä, joka myös tuli esille Euroopan neuvoston edustajan puheenvuorossa, niin ei kannata, että on tällaisia kaksinaisia mandaatteja virastoissa, jotka muuten ovat osittain riippumattomiakin. Meidän pitää olla vastuullisia ja parlamentin myös komission kanssa pitää olla vastuullinen siinä, että annetaan mandaatteja virastoille, jotka eivät toimi päällekkäisesti, koska jos näin teemme ja meillä on päällekkäisiä mandaatteja, niin silloinhan tässä tuhlataan varsin niukkoja julkisia resursseja. Mitä tulee sitten yhteistyöhön Euroopan neuvoston kanssa yleensä, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä on erittäin tärkeä ja kiinnostava keskustelun aihe jota keskustelua käydäänkin julkisuudessa, kaikkein korkeimpien oikeuslaitosten presidenttien kesken, ihmisoikeustuomioistuimen presidentin ja EUn tuomioistuimen presidentin välillä ja mukana on myös perustuslaki tuomioistuimet kansallisesta valtiosta. Ja käsite, joka tässä on syntymässä, on sellainen, että on tällaista monentasoista yhteistyötä. Siinä juuri yritetään kattaa kaikki rintamat, että vältetään puutteet, mutta myös päällekkäisyydet ja saattaisi aika mahdollisimman korkea oikeudellinen suoja perusoikeuskysymys kansalaisista. Tämä on kompleksista ja se aina tulee pysymäänkin monimutkaisena. Ei tämä ole sellaista, jossa eurobarometri voisi antaa tällaisen vastauksen, koska demokratiassa on aina tällaisia monimutkaisia kysymyksiä, joita ei voida mitata mielipidetutkimuksissa. Meidän pitää myöntää tämä ja toimia vastuullisena toimijoina. Meidän pitää varmistaa, että tämä, tätä kaikkea kompleksisuutta hallinnoidaan hyvin ja toimitaan kansalaisten hyväksi. Haluaisin sanoa, että meidän oikeastaan pitäisi innoittua inspiroitua tästä vuoropuhelusta mm, oikeusedustajien kanssa ja sitten pohtia että seuraavaa tasoa, täytäntöönpanovallan ja hallinnon tasoa ja yrittää kehittää samantyyppistä yhteistyötä siellä monentasoisessa hengessä, jossa äh, toimitaan verkostossa ja varmistetaan, että kansalainen, joka tekee valituksen, häntä ei vain käännytä pois, vaan hän meidän avullamme löytää oikean elimen, joka voi todellakin auttaa tietyssä asiassa. Tässä hengessä mielestäni meidän pitää toimia ja kehittää käy, olen samaa mieltä, käytäntö on merkittävä, ei ole tär- merkitystä vain sillä, mitä lain kirjain sanoo. Olen todellakin huolella kirjoittanut ylös näitä kriittisiä huomioita, joita tänään olen kuullut. Mielestäni tärkeää on, kun puhumme yksittäistä oikeuksista, laista, että otamme asian vakavissamme ja hoidamme asiaa arvokkaasti, koska muutoin loppujen lopuksi toimme niin, että itse asiassa heikennämme lain asemaa. Komissio jatkossakin tulee käsittelemään arvokkaasti näitä kysymyksiä. Ja jos joku haluaa liittyä toimintaamme tässä, niin me olemme varsin avoimia yhteistyölle teidänkin kanssanne, mutta emme kylläkään aio vääristellä oikeusjärjestelmää EU:ssa niin, että kansalaisia johtaisiin harhaan. Tässä kyllä pyrittäisiin aivan liikaa. Meillä on yhteinen vastuu asiassa, eikä ketään auta väitteet, jotka olisivat tämän suuntaisia. Kiitoksia. Nits, I... Uh, Kiitoksia herra Nemitz. Nyt puheenvuoron saa herra Hammarberg. Hän voi lyhyesti reagoida tähän, olkaa hyvä. Thank you. That Was... Kiitoksia. Minulle vinkattiin, että minun tulisi puhua liian pitkään. Ensinnäkin Rova Renault. Köyhyys on varmasti tärkeä ihmisoikeusongelma. Se, mitä olemme huomanneet, on, että talouskriisillä on ollut todella katastrofaaliset vaikutukset yhteiskuntamme heikompiin ja on tarpeen vahvistaa analyysiä, olla konkreettisempi kun puhutaan siitä, miten voidaan suojella vanhuksia, vammaisia, tiettyjä perheitä, erityisesti yksinhuoltajaperheitä näiden säästökuurien seurauksilta. Tämä on todella vakava ihmisoikeusongelma ja olen iloinen, että meillä on Irlannin ihmisoikeuskomissio täällä, koska minulla on erittäin mielenkiintoinen keskustelu, kun kävin siellä vähän aikaa sitten siitä, miten konkreettisessa tilanteessa äh, heikkoja väestöryhmiä voidaan suojella – budjettikurin liian kielteisiltä vaikutuksilta. Tämä on vakava ongelma. Se ja, ja vastuullisuus, kyllä me emme ole tehneet riittävästi sillä saralla. Meidän täytyy jatkaa painostusta. Meidän täytyy tunnustaa, että se argumentti, jota käytetään avoimuutta vastaan, on se, että että vaarannetaan tiedonvaihdon luottamuksellisuus CIAan ja kansallisten turvallisuuspalvelujen välillä, mutta meidän on osoitettava, että tällainen luottamuksellisuus on asia, jota ei voida käyttää vakavien ihmisoikeusrikkomusten peittämiseen. Eli kun on kyse hyvin perustelluista todistusaineistosta, että on tapahtunut kidutusta, niin ei saa olla tätä tekosyytä tai tätä argumenttia ei saa käyttää hyväksi. Mitä tulee EUn tuomioistuimeen ja toimielimiin, uskon, että tämä potentiaali, joka EUn liittymisellä Euroopan neuvoston yleissopimukseen on, on suuri ja me emme saa menettää tuota mahdollisuutta. Äh, sekä politiikassa että tosiasiassa meillä on mahdollisuus voittaa tämä ongelma, joka on olemassa nämä kahden lähestymistavan ongelma, mutta se on tehtävä hyvässä hengessä äh, lyhyellä tähtäimellä on kyse hyvin paljon kummankin osapuolen päätoimijoiden äh, lähestymistavasta. Meidän olisi siis pohdottava sitä, mitä toinen osapuoli tekee ja ikäviä äh, puutteita on ollut tässä konkreettisissa tilanteissa, mutta tämä liittymiskeskustelu on erittäin tärkeä. Sitten yleissopimuksesta ja perusoikeuskirjasta, kyllä, perusoikeuskirja on 50 vuotta nuorempi ja se tarkoittaa, että siinä on mukava asioita, joita ei pidetty vuosia sitten vielä ongelmana. Mutta perustuen yleissopimuksen periaatteisiin Strasbourgin tuomioistuin pystyy soveltamaan niitä nykypäivään. Äh, tuomari Tulkens voi puhua siitä paremmin äh, seuraavassa sessiossa, mutta on ollut myös tapauksia, joissa perusoikeuskirja on ollut avuksi ja sitä on mainittu Strasbourgin tuomioistuimen päätöksissä. Äh, viime vuonna oli esimerkiksi tapaus Itävallasta, joka liittyi samansukupuolisen pariskunnan oikeuteen mennä naimisiin. Ja tässä perusoikeuskirjaa käytettiin yhtenä tuomioistuimen päätöksen perusteista. Tämä on yksi asia, joka tässä tapahtuu. Tämä osoittaa, että vastavuoroista hyötyä on. Olen hyvin samaa mieltä siitä ajattelutavasta, jonka Sarah Ladford mainitsi se ajattelutapa, joka meillä täytyy olla. Euroopassa ei pitäisi olla minkäänlaista aluetta, joka on ähm, suojattu valvonnalta, kun on kyse ihmisoikeudesta. Tarkoituksena on luoda luottamusta ja uskottavuutta tähän järjestelmään. Kiitoksia herra Hammarberg ja seuraavaksi herra Beger. Pyytäisin, että puhutte niin lyhyesti kuin mahdollista. Yeah, also thank you for the, for the... Niin, kiitoksia myös näistä vastauksista. Tämä osoittaa sen, että meillä oli valtavasti toivoa silloin, kun perusoikeuskirja tuli voimaan. Aina inosimme artiklaa 51, mutta kaikki tämä osoittaa, että olemme olleet todella pettyneet siihen, mitä on tapahtunut. Ei pelkästään komissio, vaan myös muuhun. Tämä on turhautumista. Se ja kysymyksestä Suomi on juuri antanut lentotietoja julkisuuteen, joten mitään epäilyjä ei ole siitä, etteikö näin olisi tapahtunut. Olemme nähneet EU-toimintaa yhdessä Guantanamo-vankien kohdalla. Miksi CIA-lentoja ei sitten käsitä toisella tavalla? Komissio on tässä tehnyt jotain, kyllä. No, se on kirjoittanut muutaman kirjeen, mutta ei ole koskaan sitten jatkanut seurantaa. Miksi artikla 7 ei voi olla kyseessä, kun puhutaan kidutuksen estämistä? Euroopan unionin alueella on ollut kidutusta ja riittävästi tähän tilanteeseen ei ole vastattu. Toinen lyhyt vastaus tähän medialainsäädäntöön Unkarissa. Se on aivan erinomainen esimerkki. Euroopan parlamentti ei ollut selvä siitä, mitä se halusi. Tuomas Hammarberg on selkeästi sanonut, mitä se haluaa. Euroopan parlamentti myöskin ja muut. Budapest on sanonut, että se kuuntelee vain komissiota. Ja komissio sanoi minulle henkilökohtaisesti, että olemme niin pahoillamme, mutta emme voi tehdä mitään. Ja perusoikeuskirja ei voida soveltaa, emme tiedä mitä pitäisi tehdä, joten ei mitään. Näin ei voi enää tapahtua. Mitään ihmisoikeus vapaata vyöhykettä ei pitäisi olla. Nyt tällä hetkellä monet pyrkivät löytämään porsanreikiä. Lisäksi Sir, varsinkin ne mitä sinä sanoit, kiitoksia vain kovasti, että olet näin vahvaa ihmisoikeuksien puolustaja ja näin tärkeä henkilö näissä asioissa. Yhdistyneen kuningaskunnan mepeille haluaisin sanoa, että pyrkikää viemään tämä viesti kotona eteenpäin, koska yhdistynyt kuningaskunta pyrkii tuhoamaan ihmisoikeuksia yleissopimus, joka koskee esimerkiksi väkivaltaa, joka kohdistuu naisiin, Mikrofoni ulkopuolelta puhetta tässä välissä. Ei mikrofonia edelleenkään. Eli tuomioistuimen uudistus, liittyminen yleissopimukseen, direktiivi lakimiehen saamisesta, väkivalta, joka kohdistuu naiseen, Eh, yhdistynyt kuningaskunta ei ole ainoa rikkoja, mutta monia muitakin on. Te pyrkii YKssa tuhoamaan selkeästi tämän työn ja meidän täytyy jotain siinä suhteessa tehdä. Kiitoksia ja edustaja Lundgren sitten. Pick up where, where uh, you... Uh. Kiitoksia, voin vain jatkaa siitä, mihin te juuri päätitte, koska meille mm, parlamentaarikoille Euroopan neuvostossa, Euroopan parlamentissa ja kansallisissa parlamenteissa on tärkeää edistää liittymistä yleissopimukseen. Tämä on se tapa, jolla voimme yhdistää ja varmistaa sen, että on yhteinen alue, jolla suojellaan ihmisoikeuksia Euroopan unionissa. Ja toivon, että pystymme tekemään sen lähitulevaisuudessa, emmekä joskus kaukaisessa tulevaisuudessa, mutta tämä on meidän mahdollisuutemme itse asiassa. Ja myöskin liittymällä muihin yleissopimuksiin, tässä puhutaan nyt 50 vuodesta, on hyvin paljon yleissopimuksia syntynyt ja pöytäkirjoja, ja on mahdollista tehdä niistä yhteinen normatiivinen pohja EUlle ja Euroopan neuvostolle, joten toivon, että tätä tietä kuljetaan. Ja tietenkin yhteistyö vastustajimme kesken lainsäädäntöprosessissa me voisimme tehdä paremmin systemaattisempaa yhteistyötä ja tällä tavoin varmistaa, ettemme luo uusia vastakkainasettelua ja kilpailuja eri normien kesken, koska se ei ole ihmisoikeuksien suojelun edun mukaista eikä myöskään veronmaksajien edun mukaista. Ja toivomme myöskin, että pystymme tekemään yhteistyötä valvonnassa, koska valvontaprosessissa on vielä paljon tehtävää Euroopan neuvostossa. Meillä on tärkeitä elimiä, joilla voidaan valvoa yleissopimuksen noudattamista, ihmisoikeustilannetta, kidutusta ja niin poispäin. Eli jos liitytään niihin, niin voidaan myös varmistaa, että voimme yhdistää voimavaramme ja luoda yhteinen pan-eurooppalainen ihmisoikeuksien suojan alue. Ja tässä on nyt kyse meidän toiminnastamme. Meidän täytyy haastaa hallituksemme, komissaarimme ja varmistaa, että muutos tapahtuu. Thank you for all the panel. Kiitoksia. Edustaja Lundgren, kiitoksia kaikille paneelin jäsenille. Ja nyt haluaisin kutsua tänne eteen seuraavan paneelin jäsenet. Kiitoksia vielä kerran siitä, että tulitte tänä iltapäivällä.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 Valitettavasti mitään taukoa ei voida pitää, siihen ei ole aikaa. I will ask Mr. Egils Levits, judge of... Egils Levits, Euroopan unionin, unionin tuomioistuimen tuomarin, voisitteko aloittaa? Voitaisiko jatkaa keskustelua huoneen ulkopuolella? I'm pleased to welcome Mr. Uh, Toivotan tervetulleeksi Egils Levitsin, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin. Ja hän avaa tämän toisen osion. Edustan Levit puheenvuoronne. Um, ladies and gentlemen. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää teitä tilaisuudesta saada puhua tämän valiokunnan edessä tässä kuulemistilaisuudesta. Ensinnäkin tällä varoitus Esitän luonnollisestikin vain henkilökohtaisia näkemyksiä, niin enkä tuomen näkemyksiä. Muutama sana perusoikeuskirjan roolista eurooppalaisessa perusoikeus, perusoikeuksien suojelmisjärjestelmässä. Ensinnäkin soveltamisalasta, joka jo mainittiinkin täällä herran Nimitsin suulla, mutta myös muut kollegat ottivat sen esille. Ensimmäinen kysymys, joka koskee sitä, että mikä on perusoikeuskirjan soveltamisala. Ne rajat, jotka löytyvät artikasta 51, löytyvät sieltä ja ei voi ottaa huomiota sitä, että perusoikeuskirjan sisällön ja sen soveltamisalan välillä on selkeä jännite. Perusoikeuskirjan sisältö menee pidemmälle kuin sen soveltamisala. Perusoikeuskirja ottaa esille useita perusoikeuksia, joita ei todellakaan voida soveltaa, koska soveltamisala on paljon äh, kapeampi. Syynä tähän on se, että lainsäätäjä on halunnut osoittaa Euroopan kansalaiselle kaikki perusoikeudet Euroopassa. Ja tämä on tietysti nykyaikaisempi ihmisoikeusasiakirja, nykyaikaisin sellainen koko maailmassa. Mutta sopimusten mukaan vain osa näistä säännöksistä voi olla toimivaltaisia silloin, kun ne kuuluvat Euroopan unionin toimivaltaan. Se saattaa luoda tiettyä epämääräisyyttä ja sekaannusta suuren yleisön joukossa. Artikla 51, joka rajaa toimivaltaa, äh, anteeksi, soveltamisalaa, on laadittu aika hienovaraisella tavalla ja sen monimutkainen luonne ei suinkaan helpota sen ymmärtämistä. Lyhyesti ottaen perusoikeuskirja ei sovellu kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa perusoikeuskysymykset tulevat esille Euroopan unionissa. Euroopan unionissa perusoikeussuoja taataan sekä kansallisesti jäsenvaltioiden perustuslaissa ja EU-ssa perusoikeuskirjan myötä. Perusoikeuskirja soveltuu EU-toimielinten ja elinten toimiin. Erityisesti kysymys on myös Euroopan parlamentin lainsäädäntötyöstä, neuvoston ja komission työstä, jonka täytyy olla täysin yhdenmukaisia perusoikeuskirjan kanssa, jotta se voi vastata EU-lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Lisäksi se koskee Euroopan unionin ulkosuhdetoimia. Sitä sovelletaan myös jäsenvaltioihin silloin, kun ne täytäntöönpanevat eurooppalaista lainsäädäntöä. Siitä syystä kun unionin jäsentoimielimet ovat selkeästi sidottuja perusoikeuskirjaan, niin perusoikeuskirjan soveltavuuden laajuus suhteessa jäsenvaltioihin on huomattavasti epäselvempi ainakin suurelle yleisölle ja joskus myöskin juridiselle yhteisölle jäsenvaltioissa. Perusoikeuskirjaa ei sovelleta tilanteisiin, jossa Euroopan unionin lainsäädäntö ei tule kyseeseen, eikä Euroopan unionin toimivalta tule kyseiseen perussopimusten myötä. Kun perusoikeuskirjaa ei sovelleta, perusoikeuksia taataan ja kansallisella tasolla kansallisen perustuslain myötä. Jäsenvaltioilla on kattavat perusoikeussäännökset ja kansainväliset, kansalliset tuomioistuimet takaavat ne. Tällä hetkellä meillä esimerkiksi on tapaus Euroopan tuomioistuimessa, jonka mukaan meidän mielestämme, jossa meidän mielestämme on kysymys selkeästi kansallisten perustuslaillisten oikeuksien rikkomisesta. Mutta emme voi sanoa siihen mitään, koska meillä ei ole toimivaltaa tuomita kansallisia järjestelmiä. Emme myöskään voi soveltaa Euroopassa perusoikeuskirjaa tässä tapauksessa. Ja se tapaus on selkeä mutta tuomioistuimen kädet ovat sidotut artikla 51 vuoksi. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot ovat tehneet sitoumuksia Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen nojalla noudattaa EU-lainsäädännön velvoitteita. Näin ollen viimeisenä mahdollisuutena, kun kaikkia muita mahdollisuuksia on jo kokeiltu kansallisesti, niin yksilöt voivat viedä asian eteenpäin Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimeen. Järjestelmien monimuotoisuus, perusoikeuksien suoja osoittaa sen, että tarvitaan selkeästi rajat sille, miten sovelletaan eri järjestelmiä, jotta voidaan estää lainsäädäntöristiriidat niiden välillä. Se merkitsee siis sitä, että kansalliset perustuslakituomioistuimet ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin yhtäältä ja Euroopan tuomioistuin toisaalta. Tässä suhteessa haluan huomioida sen, että perusoikeuskirjan tavoite ei ole mahdollistaa erilaisten suojajärjestelmien harmonisointia. Toisin sanoen, perusoikeuskirja ei luo minimistandardia, jota voitaisiin yleisesti soveltaa jäsenvaltioihin, kuten Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen. Perusoikeuskirjaa ei ole pyritty luoda tällaista minimikriteeristöä, vaan yleinen pyytö siitä, että saadaan aikaiseksi yleisluontoinen yhteisölainsäädäntön soveltaminen. Unionille on selvää, että unionilainsäädäntöä ei voida tulkita ja soveltaa yhdenmukaisesti eri vaatimusten kanssa, joita löytyy kansallisista vaatimuksista, kun suojataan perusoikeuksia. Unionin lainsäädännössä tämä pitää paikkansa varsinkin silloin, kun puhutaan unionin lainsäädännön validiteetista. Jos tehtäisiin muuten, luotaisiin riski siitä, vaara siitä, että luodaan 27 eri tasoista perusoikeussuojatasoa unionin sisällä ja näin ollen tällainen monimuotoinen äh, unionin lainsäädännön tulkitseminen tulisi voimaan – kun halutaan saada aikaiseksi yhdenmukainen EU-lainsäädännön soveltaminen jäsenvaltioista, niin tuomioistuimen näkemyksen mukaan on tärkeää, että jäsenvaltioiden velvoite noudattaa perusoikeuskirjan säännöksiä vaatii sitä, että unionin lainsäädäntöä täytäntöön pannaan. Tällainen ongelma siis perusoikeuskirjassa on, joka on selvä, kun sovelletaan artikla 51. Tästä syystä perusoikeuskirjan tavoitteena ei ole saada päällekkäisyyksiä kansallisten säännöksien kanssa, kun puhutaan yleisestä perusoikeussuojasta, jotka löytyvät Euroopan unionin ihmisoikeusyleissopimuksesta. Yhteenvetona perusoikeussopimus täydentää, mutta ei korvaa kansallista perustuslaillista järjestelmää, kun suojataan perusoikeuksia ihmisoikeussopimuksen vaatimalla tavalla. Nyt muutama sana sitten siitä, millä tavalla näitä asioita sovelletaan. Vaikka perusoikeuskirja tuli voimaan vasta kaksi vuotta sitten, tuomioistuin on jo esittänyt useita tuomioita 55-60 päätöstä, joissa viitataan perusoikeuskirjaan. Päätökset koskevat useita erilaisia äh, lainsäädännön aloja, varsinkin sosiaalipolitiikkaa, vapaata liikkuvuutta, pakolaisasemaa ja unionin kansalaisuutta. Perusoikeuskirjassa on monia ongelmia, jotka tulisi ratkaista tuomioistuimen oikeuskäytännön avulla varsinkin. Tämä tuomioistuimen tehtävä liittyy kaikkiin perustuviin säännöksiin Euroopan yleissopimuksessa, kuten myöskin kansallisissa säännöksissä, jotka koskevat perusoikeuksia. Siitä syystä, että nämä säännökset on muotoiltu abstraktilla tavalla ja siitä syystä ne täytyy vahvistaa oikeuskäytännön avulla. Esimerkiksi tuomioistuin tällä hetkellä on useissa tapauksissa joutunut vastaamaan kysymykseen siitä, miten perusoikeuskirjaa sovelletaan horisontaalisesti. Voiko yksittäinen henkilö vedota perusoikeuskirjaan suhteessa toiseen henkilöön? Ja yleisesti ottaen tästä asiasta tehdään pian ensimmäinen päätös. Onko minulla neljä tai kolme minuuttia, enpä tiedä. Jos olisi, niin selitän. Kolme minuuttia, hyvä. Kaikista eri ongelmista. Haluaisin kolmen minuutin sisään kuvata sitä, mikä on tuomioistuimen tehtävä, kun se pyrkii erottelemaan oikeudet yhtäältä ja periaatteen toisaalta. Erottelu löytyy artiklan 51 kappaleen yksi toisesta virkkeestä. Mate- aineelliset säännökset perusoikeuskirjassa eivät kuitenkaan ilmaise, onko kysymys oikeuksista vai periaatteista. Selvitykset, jotka liittyvät artiklan 51 ja liittyvät 51 artiklan ensimmäiseen kappaleeseen, toteavat, että näitä oikeuksia kunnioitetaan – kun taas periaate huomioidaan. Se on hienovarainen, mutta erittäin tärkeä ero. Kunnioitetaan tai huomioidaan. Lisäksi, kun viitataan tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, kuten myöskin jäsenvaltioiden toimintaan, niin perustuslailliset järjestelmät, jotka liittyvät periaatteisiin varsinkin sosiaalisten oikeuksien aloilla – toteavat, että periaatteet eivät kuitenkaan johda siihen, että voidaan esittää suoria vaatimuksia Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden viranomaisten positiivisista toimista. Artikla 52, kappale 5, sanoo, että näitä säännöksiä voidaan täytäntöönpanna Euroopan unionin virastoissa tai elimissä silloin, kun Euroopan unionin lainsäädäntöä toimeenpannaan toimivallan puitteissa. Näin pitää kunnioittaa. Silloin kun tulkitaan ja katsotaan näiden päätösten legaalisuutta. Oikeuksien ja periaatteiden välisen eron pitäisi vähentää niitä eroja, joita jäsenvaltioiden välillä on, kun pyritään löytämään yhteinen nimittäjä – Tämä on alun perin ollut kiistelty keskustelu, kun on puhuttu subjektiivisista oikeuksista eikä pelkästään objektiivisista, varsinkin silloin, kun kysymys on sosiaalisista oikeuksista. Ja siitä, että ovatko ne nyt perustellusti tulet voimaan. Erona näiden tuettujen käsitysten välillä, kun puhutaan olemassaolosta, olemassaolosta ja siitä, mitkä ovat subjektiiviset ja objektiiviset oikeudet ja mitkä ovat erityisesti sosiaaliset oikeudet. Kuten totesin, Perusoikeuskirja ei luonnostele yksittäistä artiklaa oikeuksien periaatteiden tai molempien luomisessa. Tämän tyyppinen luonnostelu on tulevaisuudessa Euroopan yhteisen tuomioistuimen oikeuskäytännön luomaa. Artikloiden luonnostelu ei ole helppo tehtävä. Tuomioistuimella on edessään varsinkin kysymys siitä, mitä kriteereitä tulisi soveltaa tämän tyyppiseen luonnosteluun. Kun katsot artiklaa 52 kappaletta 5, niin siihen liittyvät selitykset ja e, oikeuksien ja periaatteiden erojen pohja Voisinko pyytää teitä lopettamaan puheenvuoron aika pian? Effects on, on their implication for judicial review for a violation of right. Kun rikotaan oikeuksia tai periaatetta, niin nämä kyseiset säännökset, jotka juuri mainitsin, eivät liity subjektiivisiin oikeuksiin, jotka voivat olla yksilöillä ja joita sovelletaan silloin, kun niitä ei ole perusteltu rajattomasti. Ehkäpä päätän tähän ja voin sitten antaa hieman lisäselvityksiä, jos niitä tarvitaan tästä asiasta. Kiitoksia siitä, että vitsitte kunnon. Tai hope that in the... Kiitoksia Tuomari Levis ja toivon, että tässä jatkokeskustelussa voitte sitten vielä selventää tarpeen mukaan. Nyt sitten heti tuomari François Tulkens, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen varapresidentti. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat parlamentin hyvät ystävät, hyvät vieraat. Kiitän lämpimästi tästä kutsusta näin voimme täällä Brysselissä käydä tätä hyvää keskustelua, jota aloitimme jo Strasbourgissa teidän val- valiokuntanne ja ihmisoikeustuomioistuimen kanssa, koska on aivan selvää, että mitä tulee oikeuksiin ja vapauksiin, meillä on aivan yhteis- yhteisintressit perusoikeuskirjan puolesta. Todellakin olen luonnollisesti. Se on äärimmäisen tärkeä väline kaksikin syystä symbolisesti. Se selvästi osoittaa, että unioni haluaa perustaa valtansa ja perustaa toimintansa legitiimiyteen, jotta syntyy sitä, että tunnustetaan perusoikeudet. Tämä tulee käytännön puoleen. Perusoikeuskirja sitoo unionin toimimaan, niin kuin parlamentti hyvin toteaa, että se noudattaisi, suojelisi, kehittäisi ja toteuttaisi sama englanniksi ihmis, perusihmisoikeuksia. Ja näin korostetaan unionin velvoitteita ja näin minun mielestäni voi häipyä hiukan rajat siviili- ja poliittisen oikeuksien ja taloudellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten oikeuksien välillä. Mielestäni tämä on yksi perus, hyvistä puolista perusoikeuskirjassa. Tässä mielessä EU tavallaan joutuu, eh, tai sen velvollisuutena on toimivaltuutensa varoissa pikkuhiljaa toteuttaa näitä näistä kriteereistä tulee sitten niitä, joita se on kaiken, mitä voidaan siltä kohdusta vaatiakin tietenkin, aina ottaen huomioon EUn toimivaltuudet, mitä tulee perusoikeuskirjaan ja artiklaan 51, joka on tullut täällä monta kertaa esille. Sillä on ratkaiseva rooli. Sitten kun rakennetaan ihmisoikeuksien Eurooppa, mikä on tilanne tällä hetkellä, Euroopan yleissopimuksen kannalta katsottuna ja tuomiston kannalta haluaisin keskittyä olennaiseen kolmessa osassa ja tarkoitan tällä sitä, että halusin hiukan seurata kronologiaa. Ensinnäkin se, että perusoikeuskirja ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimus ovat samanaikaisesti olemassa. Sitten puhuisin täydentävyydestä näiden kahden tahon välillä. Ja lopuksi eh, haluaisin täydentää tätä täydentävyyttä ja anteeksi tämä sanamuoto, siis perusoikeuskirja ja ovat aikana rinnakkaiselossa. Varmasti täällä on niitä, jotka saivat etuoikeuden osallistua todella siihen, kun tätä tekstiä laadittiin vuonna ennen vuotta 2000. Ja nyt sitten, miten se näkyy tämänhetkisessä tilanteessa ja se on saatu aikaan sopimus perusoikeuksista. Tämä oli varsin poikkeuksellinen hetki, jos on itse tämän elänyt todellisuudessa rinnakkaiselo, joka otettiin esille siis vuonna 1982. Tämä hiukan pelotti erityisesti mitä tulee oikeudelliseen varmuuteen. Tärkeä kysymys tietenkin. Johdanto-osassa perusoikeuskirja täsmentää muun muassa, että se toistaa oikeudet, jotka, joita syntyy peruso- yleissopimuksesta, kun pyritään suojaamaan perusoikeuksia ja vapauksia ja puhutaan tuomioistuimen sitten tekstistä, mitä tulee siviili- ja poliittisiin oikeuksien, koska yleissopimus käsittelee molempia näitä oikeuksia. Nämä oikeudet, jotka sisältyvät perusoikeuskirjaan, ovat pääasiassa tällaisia oikeudessa toteutuvia oikeuksia, mutta suurin osa niistä on peräisin eurooppalaisesta ihmisoikeusyleissopimuksesta. Ja tässä nähdään varsin hyvin, että perusoikeuden kiiren laatijat osoittivat, minkälaisia vaikeuksia oli laatia tällaisia oikeudessa toteutuvia oikeuksia, jopa sellaisessa unionissa, joka, jossa oli silloin vain 15 jäsentä. Ja joskus pohdinkin, olisiko unioni pystynyt hyväksymään tällaisten oikeuksien kovan ytimen, jotka nyt kuuluvat perusoikeuskirjaan, jos ei tavallaan olisi ollut jo tätä ihmisoikeusyleissopimusta ja sen aikansaamaa oikeuskäytäntöä, koska olen varsin vakuuttunut, että perusoikeuskysymyksissä edetään kohta kohdalta. Ja niin kuin perusoikeuskirja on muuttanut tavallaan näitä asioita. Yleissopimuksessa on täydentänyt niitä, modernisoinut ja myös yksinkertaistanut niitä, koska on tärkeää tässä tällä vuosituhannella helpottaa sitä, miten ymmärretään perusoikeudet. Nehän eivät tietenkään koske vain juristeja. Ja tämän takia perusoikeuskirjassa jotkut yleissopimuksen säädökset ovat saaneet lyhennetyn muodon, yksinkertaisemman muodon ilman näitä kaikkia yksityiskohtaisuuksia ja rajoituksia ja luetteloita. Esimerkiksi, jotka löytyy artiklasta 6 tai 5, joka koskee eh, tai kun puhutaan oikeudesta perhe-elämään tai järjestäytymisoikeuksiin, näihin liittyy rajoituksia. Perusoikeuskirja yleisellä tavalla viittaa yleissopimuksen. Se on olennaisen tärkeää, koska perusoikeuskirja ei voi varmistaa suojaa, joka on alhaisempi kuin ihmisoikeusyleissopimuksessa. Muissa kysymyksissä ja perusoikeuskirja laajentaa sovellusalaa oikeuksissa, jotka tunnustetaan yleissopimuksessa, vaikka 14 artikla esimerkkinä oikeus koulutukseen. Tässä on uusi oikeus yleissopimuksessa. Se on varsin tärkeä, kun ammattikoulutusmahdollisuus, erityisesti mahdollisuus ilmaiseksi saada opetusta kouluikäisenä. Sitten tämä joskus johtaa muutoksiin oikeuskäytännössä. Sitten perusoikeuskirja kehittelee oikeuksia, joita ei ole tunnustettu sellaisina yleissopimuksessa, mutta jotka oikeuden käytäntö on tavallaan vahvistanut tulkintojen kautta, koska esimerkkinä oikeus suojella henkilötietoja, oikeus median vapaudessa, järjestäytymisvapaus poliittisessa mielessä, se, että kie, on omassa kielto, olennainen kysymys, karkoittaa maahan, jossa asianomainen ehkä joutuu huonon kohtelun osaiseksi, viittaa sen tähän MSS-tuomioon. Tämän tuloksena syntyy oikeuksia, jotka perusoikeuksessa ovat, saavat suuremman suojan kuin yleissopimuksessa joskus taas ovat alhaisempia. Se on oikein hyvä asia. Tämä sopii kyllä yleissopimuksen yhteinen 53. Aikaisemmin tämä todetaan selvästi. Yleissopimus on tavallaan minimi ja pyydetään, että muudet, muut tahot sitten lisäävät tätä minimiä ylöspäin, mutta Tärkeää on, niin kuin äsken täällä sanottiin, että monissa tuomioistuimen päätöksissä yhä enemmän määrin tällä hetkellä, kun nähdään perusoikeuskirjassa mahdollisuuksia lisätä suojan tasoa, niin tietysti me otamme tästä innoitusta ja näin on tehty seksuaalisissa kysymyksissä tai teknisissä kysymyksissä on puhuttu suotuisan rikosoikeuden taannehtivuudesta tai sitten kun on käsitelty vaikka avioliittokysymyksiä, heti kun nähdään, että on mahdollisuus perusoikeudenkirjan kautta mennä pidemmälle perusoikeuksien kohdan, sitten näin juuri tehdään. Ja mielestäni perusoikeuskirja toiminnassamme on tavallaan innoittanut meitä. Se on aivan selvä, se on tehostanut toimintaa. Tämä on tässä kaksi vuotta tehostamista, mutta aivan mahdotonta sitä vastaan on tämä toinen mahdollisuus, että suojan taso olisi alhaisempi. Se on poliittisesti mahdotonta hyväksyä, eikä sitä voida mitenkään sovittaa yhteen juridisesti yleissopimuksen kanssa. Tämän takia on tämä kuuluisa yleinen säädös perusoikeuskirjassa. 52 kohta 3 artikosta on sikäli, kun perusoikeuskirjassa on oikeuksia, jotka vastaavat taattuihin oikeuksiin yleissopimuksessa, niin silloin niiden merkitys ja sovellusala on sama kuin yleissopimuksessa. Nämä säädökset ovat, tämä on erittäin tärkeä asia, siksi tu, unionin pitää myöntää suurempi suoja vielä. Ja kun lukee tämän hienon tekstin, niin näkee hyvin, että tässä pyritään varmistamaan johdonmukaisuus perusoikeuskirjan ja ihmisoikeusyleissopimuksen välillä. Ja nämä selitykset tarkoittavat myös sitä, että tämä koskee sekä yleisomusta sen pöytäkirjoja ja tämä kattaa myös oikeuskäytännön. Lyhyesti tiivistäen perusoikeuskirjan laatijat valitsivat sen, että tämä otetaan mukaan samaan jatkumoon yleissopimuksen kanssa. Sitten täydentävyys perusoikeuskirjan ja yleissopimuksen välillä. Te tiedätte tai ehkä ette tiedä, mutta tuomioistuin tuomari tässä ainakin tietää sen hyvin, tuomioistuin ja ihmisoikeustuomioistuin. Mehän olemme jatkuvasti säännöllisessä yhteydessä, jopa ennen kuin se oli pakollista, olemme näin jo tehneet. Ja usein tällainen epävirallinen toiminta on kaikkein tehokkainta tänä vuonna. Tuomioistuimen presidentit, sitä johtaa britti, herra Valtsa, he laativat yhdessä asiakirjan. Siinä he ovat korostaneet silloin, kun keskusteltiin liittymisestä, että piti valvoa mahdollisimman suurta johdonmukaista yleissopimuksen ja perusoikeuskirjan välillä ja sitten tämän kuuluisan 52 kohdan kolme artiklan yhteydessä on rinnakkainen tulkinta kahdesta tekstistä ja se ehkä olisi hyödyllistä. Ja kun sitten nähdään vuod- noin suurin piirtein vuoden 2010 paikkeilla, kun esimerkiksi kertaa sovelletaan 52 kohtaa kolme artikla äh, perussopimuksen, niin tässä toimii toimi juuri tämän suuntaisesti henkilökohtaisesti, mutta katsotaan nyt sitten, oletko tuomioistuimen tuomen tuomarit samaa mieltä minun mielipiteestäni, mutta erittäin hyvää lähestymistapaa mistä tässä seurattiin. Otan joitakin päätöksiä ja 5 octobre 2000. Ça concernait la coopération judiciaire en matière. Tämä koskee siviilikysymyksiä, poliittisia kysymyksiä ja lasten huoltamiskysymyksiä avoliitoissa. Tästä tuli aivan selväksi. C'est Tämä à fait 52 artiksa tulee selväksi, että sikäli kun on tällaisia vastaavia oikeuksia, kun ne oikeudet, jotka myönnetään yleissopimuksen, niiden merkitys ja sovellusala ovat samat. Kuitenkaan tämä ei estä sitä, eikö, etteikö EUn oikeus myöntäisi vielä suurempaa suojan tasoa. Mielenkiintoista on, kun tutkitaan kaikkia näitä päätöksiä ja julkisasemisten lausuntoja, niin jokainen tuo tällaista lisää materiaalia. Sitten vuodelta 2010 toinen päätös se koski eh, luonnollisten henkilöiden suojelua kun, mitä tuli henkilötietojen suojeluun, tämä asia tietysti liittyy yksityiselämään. Jälleen kerran tuomioistuin toteaa, että 52 artiklaa pitää soveltaa ja 53 artiklaa yleissäädöksessä täsmennetään, että mikään perusoikeuskirjan säädös säädöstä ei voida tulkita niin, että se rajoittaisi oikeuksia, jotka on tunnustettu erityisesti ihmisoikeussopimuksessa hiukan. Ja tämän jälkeen tapaus Saksan kanssa oikeudellinen suoja oikeukset syntyvät EU-sta aivan erityisesti, kun kyse on oikeuden saannista ja oikeusavun saannista. Tämä ei koske yksilöitä, vaan oikeushenkilöitä sama asia pätee tässäkin samansuuntaisesti mennään ja tällä kertaa tuomioistuin lisää, että pitää ottaa huomioon oikeuskäytäntö tuomioistuimessa. Minulla on vähän aikaa, menee vähän nopeasti, mutta aivan hiljattain tuli tärkeä tapaus kuuluissa sovellus Dublinin äh, asetuksesta. Miten siirretään turvapaikanhakijoita jäsenvaltiosta e- ensimmäisen hakijamaahan, joka voi tutkia tätä turvapaikkapyyntöä. Ihmisoikeustuomioista käsitteli asiaa ja samoin tehtiin ennakko-oikeuspäät, ennakkoratkaisu hakemus tuomioistuimen. Tämä koski Kreikkaa ja Belgiaa. 2011 tässä tuomioistuin totesikin, että kun palautetaan henkilö Kreikkaan ensimmäiseen vastaanottomaahan, jossa hän, jossa hän oli riski siitä, että häntä kohdeltaisiin alentavalla tavalla. Näin ei voitaisi toimia. Ja nyt sitten näen tässä asiassa, jonka, jossa toimitaan e, e, vastaan tässä julkisasiamiehen tulkinta on aivan samansuuntainen. Mitä tulee metodiin, ja näihin hienovaraisiin elementteihin tässä toistetaan suuret periaatteet, jotka tunnemme hyvin, jotka tunnemme hyvin, ja puhutaan siitä, että perusoikeuskirja. Pyydämme puhumaan hiukan lyhyemmin, koska meillä on aika varsin vähän. Tässä vain todetaan, että oikeuskäytäntöt on dynaamista toimintaa ja itse asiassa julkisasiamiehen päätös, loppupäätös oli, että näitä asioita, näiden asioiden pitää antaa täydentää toisiaan. Sitten kolmas kohta, niin aivan lyhyesti täydentävyydestä, li- liittymistä. Jotkut olivat alun perin varsin pessimistä. Kuitenkin kävi aivan toisinpäin käytännössä. Ennen ajateltiin niin, että yleissopimus oli vaihtoehto kirjasto, jossa perusoikeuskirjalla nyt nähdäänkin niin, että juuri se täydentävyys on tässä loogista ja luonnollista. Lissabonin sopimus on aivan selväsanainen. Unioni liittyy yleissopimukseen syistä, jotka kaikki nyt tuntevat, mutta voin kyllä käsitellä niitä tarkemmin keskustelussa, mikä nyt on tilanne. On tekstejä, joita on, joista keskustellaan, joita on esitetty. Te olitte aivan oikeassa, kun sanoitte täällä, hyvä rouva, että poliittinen tahto liittyä on olemassa, se on Lissabonin sopimusta lähtien ollut olemassa, sitten keinot toteuttaa tekstejä, mutta tällä hetkellä mielestäni täytyy uudelleen päivittää tätä poliittista tahtoa, jotta päästään jäsenyyteen saakka ja sitten voidaankin Euroopassa saada aikaan todellinen ihmisoikeuksien demokratian alue. Tätä asiaa todellakin pitää, jäsenyyskysymystä pitää täällä käsitellä teidän kuulemisessa. Anteeksi, että ylitin hiukan puheenjohtajana. Kiitoksia. Kiitoksia, tämä oli hyvin mielenkiintoista. Menen heti seuraavan puhujaan, nimittäin Euroopan perusoikeusviraston edustajaan, herra Gabriel Toggenburg. Teillä on puheenvuoro. Pyytäisin, että pidätte kiinni puheajasta. Kiitoksia, että kutsutte minut ja eh, lupaan teille, että puhun oikein lyhyesti. Haluaisin ensinnäkin onnitella teitä. Mielestäni parlamentin eh, raportti perusoikeuksista on todella tärkeä ja sitä täytyy poliittisesti viedä eteenpäin joka eh, vuosi. Enkä pidä minkäänlaista, en pidä olen sitä mieltä, että nämä kolme kertomusta mitenkään ehm, tekisivät kaksinkertaista työtä. Meillä on siis komission, viraston ja parlamentin raportti, mutta niiden yhteys on symbioottinen. Ne ovat hyödyllisiä vastavuoroisesti ja viimeiseen raporttiin lisäsimme jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kansainvälistä sitoumuksista luvun ja se johtuu johtui teidän päätöslauselmastanne. Ja täällä paneelissa jo nostettiin tämä asia esiin. Tuomari Levits sanoi, että Euroopan unioni ei takaa eh, täysin perusoikeuksien suojaa. Tämä on pääargumentti sille, miksi meillä täytyy olla läheistä yhteistyötä Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin kanssa. Ja kun herra Hammerberg ja Rova Lunker puhuivat yhteisestä eh, perusoikeuksien alueesta eh, Euroopan unionissa, niin se voidaan saada aikaan ainoastaan, jos me teemme yhteistyötä, siis Euroopan neuvosto ja Euroopan unioni. Eh, olisin oikeastaan halunnut esitellä teille täällä tänään uuden vuosikertomuksen vuodelta 2011. Valitettavasti epäonnistunut siinä, en voi tehdä sitä, saimme tiedot vasta vasta kaksi päivää sitten Viiniin e, ja vielä työstämme sitä, mutta tämän ei kuitenkaan pitäisi olla kovin turhauttavaa live-valiokunnalle, koska kuten tiedätte, e, vuoden 2011 aikana olemme antaneet parlamentille hyvin paljon tietoja ja analyysejä, jotka nostavat esiin pää haasteet vuonna 2011 ja nostan nyt nopeasti esiin seitsemän näistä. Vain viikko sitten kollega täällä valiokunnassa esitteli kertomusta, joka käsittelee lai, laittomien maahanmuuttajien tilannetta ja tilannetta, joka heillä on vaikeudet, joita heillä on saada terveydenhuoltoa ja muutama kuukausi sitten vammaisinterryhmässä keskustelimme ihmisten oikeuksista osallistua, ihmisten, joilla on mielenterveydellisiä ongelmia tai Ja lisäksi me ähm, henkilöistä, eh, jotka liittyvät kansallisiin vähemmistöihin ja muihin vähemmistöihin. Puhuimme erilaisista haasteista ja myöskin myönteisistä potentiaaleista. Eh, lisäksi esittelimme lopputuloksia liittyen eh, Kreikan maarajan ihmisoikeustilanteeseen. Puhuimme haasteista työmarkkinoilla, kun puhutaan syrjinnästä. Me emme ole vieläkään saaneet kaikkia tuloksia, mutta myöskin syyllistyimme aloitteeseen, joka koskee kaikkia perusoikeuksia, nimittäin raportti mahdollista saada oikeussuojakeinoja ja se sopii hyvin tähän paneeliin. Päähaasteet, jotka nostimme esiin, on se, että kyllä tietenkin Lissabonin sopimuksen astumisen jälkeen oikeussuojakeinoihin käyttö käyttöön pääsy on parantunut, mutta kansallisella tasolla on vieläkin suuri ongelmia. Esimerkiksi menettelyjen pituus, oikeusprosessien pituus, eikä vain joissakin jäsenvaltioissa, vaan tämä on ihan yleinen ongelma. Sitten suuret kustannukset, äh, lakimiesten korvaukset ja tuomioistuinmaksut ja myöskin säädöt siitä, kuka saa osallistua tuomioistuinkäsittelyyn käsittelyyn voi vaikuttaa oikeuden saantiin. Ja yhteenvetona voisin sanoa, että 2011 olemme lähettäneet parlamentille hyvin paljon todistusaineistoa mm, perusoikeusvirastosta ja haluan muistuttaa teitä siitä, että viime vuosikertomuksessanne te pyysitte, että EU-päätöksentekijät hyödyttäisivät perus oikeusviraston keräämää tietoa lainsäädäntöprosessissa. Me annoimme kaksi lausuntoa parlamentilla. Yksi koski PNR-tietodirektiiviä ja toinen eh, eurooppalaista tutkintamääräystä. Toivomme, että tämä oli hyödyksi ja eh, päättääkseni nopeasti puheenvuoron, niin huomaatte kuinka tehokas olen. Haluaisin korostaa, että ehkä ei ole ainoastaan hyvä kuvailla perusoikeuksien tilannetta, vaan vielä tärkeämpää on itse asiassa katsoa eh, perusoikeuksien täytäntöönpanon trendejä. Ne saattavat parantua tai heikentyä, ja sitä varten me tarvitsemme perusoikeusindikaattoreja. Hyvä esimerkki, missä perusoikeusindikaattoreita voitaisiin käyttää, on komission uusi romanien integrointistrategia puitteisto. Tämä on jo täällä mainittu. Tässä komissio pyysi, että virasto laajentaisi tämänhetkistä tutkimustaan ja katsoisi seuraavan kahdeksan vuoden aikana edistystä, jota tapahtuu paikan päällä. Ja viimeinen kommenttini on, että tämä on asia, jossa virastomme voi todella tuoda lisäarvoa, koska me emme niinkään katso jäsenvaltioiden käyttäytymistä oikeudellisesta näkökulmasta, vaan enemmänkin ihmisten käyttäytymistä. Eli kun taas klassinen eh, ihmisoikeusvirasto tarkastelee vastuunkantajia. Me katsomme ennemminkin niitä, joilla nämä oikeudet on, nimittäin ihmisiä. Meillä on neljä suurta tutkimusta tällä hetkellä. Yksi koskee romaneja, toinen LGTB-ihmisiä, kolmas juutalaisia ja neljäs tutkimus koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. 40 000 naista haastatellaan ja kuunnellaan heidän kokemuksiaan ja nämä tiedot varmasti hyödyttävät teidän tulevia vuosikertomuksianne. Kiitoksia. Kiitoksia. Arvostamme tätä tiivistä puheenvuoron sitten seuraavaan puhujaan. Eamon McAuda, Iran ihmisoikeuskomission johtaja. Olkaa hyvä. There, I will try and replicate the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pyrin olla aivan yhtä, olemaan aivan yhtä tehokas kuin edellinen puhuja. Tämä on ehkä toinen tilaisuus, jossa kansallisia elimiä on pyydetty kääntymään tämän valiokunnan puoleen. Ja haluamme tunnustaa sen, että on tärkeää, että panette meidät työnne keskiöön. Haluaisin esittää viisi asiaa seuraavan seitsemän minuutin aikana. Puhua kansallista instituutioista. Lisäksi eurooppalaisesta e, ihmisoikeuskomissioista, jota edustan tänään. Ja me siis äh, olemme täällä paikan päällä tänään Kansallinen ihmisoikeusinstituutio on tässä esillä ja sitten katsomme myös eurooppalaisten ryhmien prioriteetteja. Jos aloitetaan kansallisista ihmisoikeusinstituutioista, niin EU-jäsenvaltioiden mm, instituutioiden toimintat lisä, sisältävät koulutuksen, valitukset ja niin edelleen, joten ne ovat tärkeitä toimijoita. Ja ne kuuluvat YKn periaatteiden puitteisiin, mitkä vaativat sitä, että niillä tulee olla laajapohjainen mandaatti, jotka ovat riippumattomia hallituksista. Ne ovat ikään kuin kolmas alue kansalaisyhteiskunnan ja valtion välissä. Valtio rahoittava, mutta ei osa valtion koneistoa, riippumattomia valtiosta siis. Eurooppalainen ihmisoikeusinstituutioiden ryhmä siis 136 eri instituutiota, joista 22 ovat täysin riippumattomia ja noudattavat Pariisin periaatteita. EU:ssa on 18 kansallista ihmisoikeusinstituutiota. Kyseessä voi saattaa olla kansallinen oikeusasiamies ja elin ja niin edelleen, mutta tärkeää on se, että ne noudattavat Pariisin periaatteita. Euroopan ihmisoikeusinstituutiolla on erilaiset statukset, mutta useimmat niistä, joilla on A-status, voivat kommentoida juridisia lainsäädäntöesityksiä. Se on ensimmäinen asia. Ja sitten kun puhutaan eurooppalaisesta ihmisoikeusinstituutin ryhmästä, niin kysymys on alueellista ryhmittymästä. Ja alueellisena ryhmänä olemme usein läheisessä yhteistyössä YK, Euroopan neuvoston kanssa ja yhä lisääntyvässä määrin myös EU ja sen toimijoiden kanssa. Esimerkkinä sen tyyppistä työstä, jota olemme tehneet, olemme tarkalleen tarkastelleet esimerkiksi maahanmuutolainsäädäntöä, vankilaolosuhteita, poliisin toimintaa, lasten hyväksikäyttöä, ihmiskauppaa niin edelleen. Kun puhutaan sitten perusoikeuskirjasta ja sen merkityksestä kansalliselle ihmisoikeusinstituutioille, tähän mennessä vaikutus on ollut hyvin rajallinen. Ehkäpä tämä periaatteessa johtuu siitä, että perusoikeuskirjan soveltamisalaa ei ole vielä aivan yhtä selvästi ymmärretty kuin mitä se voisi olla. Lisäksi hyvin monet oikeudet, jotka kuuluvat perusoikeuskirjaan, kuuluvat myös kansallisen lainsäädännön piiriin, eli sekin saattaa olla toinen syy siitä, miksi relevanttius ei ole niin korkealla tasolla kuin mitä se voisi olla. Se erityinen työ, jota kansalliset ihmisoikeusinstituutiot tekevät EU:ssa, on vaikeampi yhdistää perusoikeuskirjaan, ja tästä syystä se on toinen syy, miksi sen relevanttius ei ole yhtä korkealla tasolla. Kuten selkeästi täällä muut puhujat ovat jo todenneet, niin perusoikeuskirjan tulkinta antaa yhä odottaa itseään. Meillä on esimerkiksi tämä Brano-tapaus maahanmuuttokysymyksissä. Ja ennen kaikkea perusoikeuskirjasta varmasti tulevaisuudessa tulee näkyvämpi ihmisoikeusinstituutioille ja jäsenvaltioille yleisesti Eurooppalaisen ryhmän suositukset tällä alalla veisivät eteenpäin EU-instituutioiden aloitteita. Lisäksi pyrimme siihen, että voimme viedä eteenpäin tietoisuutta perusoikeuskirjasta ja sen yhteyttä ECHR. Lisäksi tekninen apukomissio olisi tärkeää tässä suhteessa. Ja sitten Euroopan parlamentin kutsut, kuten tänään, ovat tärkeitä, että voidaan lisätä tietoisuutta ihmisoikeusinstituutioissa perusoikeuskirjasta. Näin sitä noudatetaankin paremmin. Sitten meillä on muita suosituksia, joita nyt en ota tänään esille. Kun tarkastellaan Euroopan äh, ihmisoikeusinstituution ryhmittymän prioriteetteja, toivomme voivamme lisätä yhteistyötämme EUn kanssa seuraamalla ja säilyttämällä äh, tarkkailija-asemamme ECHN liittymisestä. Ja olemme ottaneet yhteyksiä komission varapuheenjohtajaan kun puhutaan siitä nopeudesta, jolla liittyminen tapahtuu mitä ongelmia siinä on. Toinen toiminta, jossa toivottavasti olemme mukana täysipainoisesti, koskee ihmisoikeussopimuksen valvontaa. Nythän unioni on sen osa. Kolmas alue, joka on tärkeä, ja tämä Iranissa on aiemmin ollut esillä, se koskee lainsäädännön tarkistuksia, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi ihmisoikeuksia noudattava lainsäädäntöä. Ja tämä on myös tärkeä alue, jossa haluaisimme olla mukana. Ehkäpä Nämä olivat hieman ajatuksia tästä aiheesta. Äh, Mr. Äh, Mäkäouda. Kiitoksia. Herra Mäkäouda. Arvostan kovasti ajankäyttöä. I will ask Mrs. Judith Sunderland, Human Rights Watch. Sitten Judith Sunderland, Human Rights Watch johtava Länsi-Euroopan tutkija. Thank you very much. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. On ilo olla täällä tänään. Ikävä kyllä, alan nyt taas vähän polemisoida tätä keskustelua. Viittaan ensimmäisen istunnon kommentteihin, joita siellä esitettiin. Niin kuin me kaikki tiedämme, oltiin varsin optimista toivokkeita Lissabonin sopimuksessa tullessa voimaan ja perusoikeuskirja tuli voimaan ja luotiin myös perusoikeu- perusoikeuksien komission jäsen komission. Oltiin sitten kuulimme, kun komission Reding puhui vielä nolla toleranssista, jos EU-valtiot rikkovat perusoikeutta vastaan, niin olimme vieläkin innostuneempia. Ikävä kyllä nyt optimistisuus, joka on lannistunut komission ensimmäinen kertomus, ei arvostellut ihmisoikeuksia ja sen valtioita ja korosti, niin kuin aikaisemmin sanottiin, korostettiin rajoituksia eikä niinkään näitä lupauksia, jotka liittyvät perusoikeuskirjan komission ja sen Redin korosti aikanaan kun tämä raportti, kertomus tuli, että äh, tämä on tällainen vain oheisväline. Ja ko- sitten komissio, kun se käsitti Ranskan romanien käsittelyä, niin se vain kuvaa tätä huoltamme. Puhuisin hiukan tästä, niin kuin muistatte, komissaari Reding oli, otti vahvasti kantaa 2010 siihen tapaan, jolla Ranskassa julkisesti kampanjoitiin sitä vastaan, että purettaisiin näitä epävirallisia romanileirejä ja karkoitettaisiin sitten heitä ennen kaikkea Romania, mutta myös Bulgarian. Silloin Reding reagoi varsin vahvasti ja lähetti tällaisen hallinnollisen kirjelmän, joka sitten vuosi lehdistöön. Se oli 5. elokuuta päivätty ja ja, ja Raskassa silloin pyrittiin systemaattisesti purkamaan näitä leirejä. Ja halusin sitten välttämättä myös karkoittaa näitä epälaittomia ulkomaalaisia. Karkoitukset romanien kohdalla Ranskasta ilman kunnollisia varmustoimia eivät alkaneet ennen kuin 2010 kun kansalaisjärjestöt olivat jo kääntyneet komissaarin puoleen 2008, esittivät virallisen valituksen, tietääkseni mitenkään tähän valitukseen ei reagoitu. 2010 uutta oli se, että kampanja oli näin näkyvää, poliittinen retoriikka, jota käytettiin. Se oli varsin huolestuttavaa. Silloin komissio reagoi, niin kuin sanoin ja uhkasi Ranskaa rikkomusmenettelyllä ja pyysi selvennyksiä, aiku, oli, selvennyksen siitä, oliko Ranskan toiminta vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaista. Ranska äh, halusi siirtää nopeasti lainsäädäntöönsä tämän direktiivipas liikkuvuudesta ja niin edelleen. And those amendments were... Ja nämä muutosesitykset hyväksyttiin ja laki tuli voimaan tänä vuonna kesäkuussa huolimatta isoista vioista tässä lainsäädännössä, joita käsittelen kohta, ja on myös todistettu, että syrjintä jatkuu edelleenkin romaneja kohtaan. Ranskan viranomaisten toimesta komissio antoi lausunnon elokuussa tänä vuonna, että sanoi, että oli tyytyväinen hallituksen toimiin Ranskassa. Human Rights Watch ei ei ole nähnyt tätä analyysiä komissiota, mistä pyytäneet oliko sitten tällaista kattavampaa asiakirjaa kuin tämä lehdistötiedotte, jonka näimme, niin meille vaan vastattiin, että emme ole menettäneet mitään, niin Human Rights Watch ei kuitenkaan jaa komission arviota tästä ongelmasta ja miten sitä on käsitelty laillisesti tai käytännössä. Meillä on paljon yksityiskohtia tästä laista, mutta kun ajatellaan ajan käyttöä, niin ehkä hyppään näitä yksityiskohtia yli ja totean vain, että tunnemme suurta huolta joistakin säädöksistä laissa, jotka käsittelevät romaneja ja helpottavat heidän poistamistaan. Ja tähän liittyy vielä korkeantasoiset poliittiset lausunnot tästä laista, jossa viitattiin suoraan romanilaisiin, bulgarilaisiin ja tilanteisiin leireillä jotka liittyivät romaneihin, tehtiin selväksi se, että säädöksen tarkoituksena oli toimia romaneja vastaan muusta EU-valtiosta. Edelleenkin tunnemme huolta täytäntöönpannosta, yksilöllisestä arvioinnista ennen kuin ihmiset määrätään poistumaan maasta ja tunnemme huolta myös syrjinnästä. Keskitytään jatkuvasti romanien karkottamiseen. Komission toiminta Ranskan suhteen. Siihen liittyy sen reagointi Unkarin kriisitilanteeseen. Se mainittiin täällä aikaisemmin montakin kertaa. Sama koskee Kreikkaa. Komission reagointi näissäkin kriiseissä osoitti vastentahtoisuutta käyttää kaikkia keinoja hyväkseen. Komissio ja parlamentti kuitenkin asetut kiitos siitä, että nopeasti toimivat ja pyrkivät painostamaan Unkaria, että se poistaisi tämän me- medialakiin. Se, kun tuli voimaan tänä vuonna, mediakomissaari uhkasi rikkomusmenettelylle, jos ei tartu kaikkiin näihin ongelmakohtiin. Kuitenkin muutokset käytännössä toteutuivat maaliskuussa vastauksena tähän painostukseen jäittivät kuitenkin jälleen vielä kaikkein isommat ongelmat. Ää, ja, ja. Joten sen sijaan, että pyydettäisiin että näitä uudistuksia uudestaan, niin komissio vain hyväksyi tämän ja sanoi, että aikaa valvoa täytäntöönpanoa. Mutta niin kuin sanoin, parlamentti kuitenkin protestoi ja halusi, hyväksyi uuden päätösaseman maaliskuussa. Uh, also faced with a profound uh, migration and... Sitten tämä massiivinen maahanmuuttokriisi Kreikassa komissio on jotenkin painostanut, mutta ei ole mitenkään oikein tuloksia saanut aikaan. Se on aloittanut menettelytavat Kreikkaa vastaan, koska sen turvapaikkajärjestelmä ei toimi, käsitellyt näitä pidätyskeskuksia, on lähetetty virallisia varoituksia, ilmoituksia. Komissio ei kuitenkaan ole kurinalaisesti seurannut näiden asioiden kehittymistä huolimatta siitä, että jatkuvasti rikotaan sääntöjä ja on antanut tavallaan vain teknistä apua. Nämä eivät ole mitään erillisiä tapauksia. Tässä on selvä malli olemassa ja komissio on epäröivä. Se ei käytä kunnolla välintä hyväkseen. Sen pitäisi se toisin, toisin kuin kilpailulaissa vaikkakin, jossa komissio jatkuvasti on osoittanut tahtoa pitää jäsenvaltiot tilivelvollisena rikkomuksista myös riitojenkäsittelyn kautta tai viemällä asioita tuomioistuimeen. Niin kuin aikaisemmin sanoin, komissio julkaisi tällaisen nolla toleranssipolitiikan. Sen pitää nyt käytännössä osoittaa tämä, että se myös haluaa pitää jäsenvaltiot vastuullisena. Pitää ryhtyä rikkomustoimiksiin, kun on tästä uhattu. Pitää valvoa perusoikeuksia, tämän pitää olla komission perustoimintaa. Me uskomme, että kun on tällaisia vakavia perusoikeushuolia, komissio pitäisi aktiivisesti toimia. Esimerkiksi Ranskan tapauksessa, niin kuin äsken sanoin, komissio olisi voinut antaa neuvoja tälle maalle lainsäädäntöprosessia, kommentoida näitä ehdotettuja toimia Ranskassa, jotka koskivat EU-kansalaisten siirtoa. Tällainen sitouminen olisi ollut perusteltua myös silloin, kun perusoikeusvirasto, libe valiokunta tai kansalaisjärjestön edustajat ottivat esille vakavia huolenaiheita tässä uudessa lainsäädännössä tai toimintatavoissa keskityn paljon komissioon, koska se on EU-oikeuden vartija, mutta sitten neuvostolla ja parlamentilla on myös päärooli. Me uskomme, että neuvoston pitäisi vahvistaa työryhmää, joka käsittelee perusoikeuksia, kansalaisoikeuksia ja ihmisten vapaata liikkuvuutta, jotta tästä tulee uskottava foorumi, jossa analysoidaan ihmisoikeuskysymyksiä eri jäsenvaltioissa. Vast, vastapuolena on eli jossa keskustellaan ihmisoikeuspolitiikasta ulkoisissa suhteissa, kohon komiteassa tehdään paljonkin. Ja sillä on suuri mandaatti käsitellä maakohtaisia tilanteita, ihmisoikeusrikkomuksia niissä. Me uskomme, että olisi oikein hyvä, jos FRAta vahvistettaisiin ja analysoitaisiin todellakin maakohtaisesti niiden tilannetta EU-ssa tietysti. Sitten parlamentti, joka painosti kiitettävästi. Komission pitäisi vieläkin ponnistaa enemmän ja varmistaa, että ihmisoikeuksia suojellaan ja se toteutuu käytännössä ja tässä pitäisi painostaa neuvostoa, yksittäisiä jäsenvaltioita, että ne tukisivat vahvistettua Frempiä. Ja komission pitäisi valvoa, että perussopimukset toteutuvat. Sitten toinen suositus olisi se, että parlamentti tuki sitä, että luotaisiin tällainen vuosittainen virallistettu ihmisoikeusfoorumi EU:ssa tämä kuuleminen olisi tavallaan sitä esimerkki, mutta tavallaan tässä tehtäisiin virallista toimintaa ja varmistaisin, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat, komissio, neuvoston sihteistö samoin muut tahot ja asiantuntijat olisivat mukana. Tämä pitäisi olla korkean tason foorumi, jossa käsiteltäisiin päätelmiä ja strategioita. Tällainen vuosi, äh, tällainen foorumi ihmisoikeuksista järjestetään, tai tämä katon tilaisuus järjestetään EUn ulkopolitiikasta, ja olisi hieno lisä ihmisoikeusrakenteeseen, jos pohdittaisiin myös EUn toimintaa kotikentällään näin voitaisiin käsitellä näitä maakohtaisia kysymyksiä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nyt sitten pyytäisin jäseniltä, tai kysyn jäseniltämme, kuka haluaa tässä vaiheessa puheenvuoron vai onko ketään, sillä jos kukaan ei halua puhua, niin sitten hyppäisin kyllä välittömästi tähän kolmanteen osuuteen kuulemisessamme. Kiitän äskeisiä asiantuntijoita puheenvuoroistanne. Kiitoksia. Kiitoksia, tulitte kaikki paikalle. Ja nyt pyydän kolmososion panelisteja siirtymään tänne. Ja herra Hastings voisi ensimmäisenä aloittaa. Hän on ensimmäinen puhuja kolmannessa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 Okay, so let's continue. Uh... Hyvä, jatketaan. Nyt pyytäisin siis herra Hastingsia, joka on säännöllinen vieraamme täällä. Hän on Euroopan tietosuojavaltuutettu. Pyydän häntä pitämään alustuksensa perusoikeuskirjan soveltamisesta ja käsittelee asiaa erityisesti tietosuojan kannalta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää live-valiokuntaa siitä, että se on kutsunut minut tämänpäiväiseen kuulemistilaisuuteen. Tämä aihe on tietenkin erittäin merkittävä ja meidän tulisi käyttää aikaamme arvioidaksemme ja keskustellaksemme tämän perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa ja katsoa, miten se vaikuttaa ja miten se voisi paremmin vaikuttaa kansalaisiin. Ja siksi minä päätin osallistua koko tähän kuulemistilaisuuteen. Kaksi vuotta Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen voin sanoa, että ainakin minun toimi valtuuteen kuuluvalla alueella, nimittäin yksityisyyden ja tietosuojan alalla, perusoikeuskirjan sitova rooli on ollut merkittävä. Ennen kuin selitän tätä tarkemmin, haluaisin lyhyesti kertoa, miten Lissabonin sopimus ja perusoikeuskirja, joka nyt on oikeudellisesti sitova, ovat muuttaneet tietosuojan toimintaa Euroopassa. Yksi uutuuksista perusoikeuskirjasta, joka juhlallisesti julistettiin poliittisena asiakirjana joulukuussa 2000, oli tietosuoja itsenäisenä oikeutena artiklassa 8. Tämä määräys liittyi selkeästi yksityisyyden suojaan, mutta sillä oli oma äh, valtuutensa. Ja ähm, tässä määräyksessä tai artiklassa käsitellään tietosuojan perusperiaatteita EUn tasolla. Tietojen käsittely on oltava asianmukaista ja sen on tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten sen on tapahduttava asianomaisen henkilön suostumuksella tai jonkin muunlaisen säädetyn perustan nojalla. Ja jokaisella on oikeus tutustua niihin tietoihin, joita hänestä on kerätty ja saada ne oikeutetuksi. Ja viimeisenä riippumaton viranomainen valvoo näiden sääntöjen noudattamista. Ja kuten tuomioistuin on päättänyt erässä tapauksessa Saksaa vastaan olemassa olevien riippumattomien valvontaviranomaisten luominen on erittäin tärkeä osuus tietosuojaa. Kun Lissabonin sopimus astui voimaan, tietosuojan suojan oikeus on vahvistettu EU-lainsäädännön perusperiaatteella, mutta Lissabonin sopimus teki enemmänkin. Tietosuoja-oikeus on yksi niistä harvoista perusoikeuksista, joka löytyy myöskin SEUT-sopimuksesta. Sen 16 artikla määrittelee oikeuden tietosuojan ja luo oikeusperustan EUn tietosuojalainsäädännölle. Ja tämä on tapa, tapaus, jossa EU on todella toimivaltainen, joten mitään ongelmia ei ole tämän 51 artiklan suhteen. Tämä korostaa tietosuojan erityistä merkitystä EU:ssa. Lissabonin sopimus on ähm, tuonut mahdollisuuden luoda tietosuojakulttuuri Eurooppaan ja on itsestään selvää, että yhteiskunnassa, jossa tieto- ja viestintekniikka ja internet ovat yhä tärkeämpiä. Tämä on tärkeä kehityssuuntaus. Tietosuojaa löy- tieto, henkilötietoja löytyy joka paikasta ja niillä ei ole rajoja. Komissio nyt uudistaa tietosuojasääntöjä ja haasteena on tehdä olemassa olevista säännöistä kattavammat, tehokkaammat käytännössä ja jos mahdollista, niin myöskin vähemmän byrokraattiset ja pitää yllä tai parantaa sitä korkeaa tietosuojan tasoa, josta EU-kansalaiset nauttivat. Tässä uudistusprosessissa perusoikeuskirjan kahdeksan artikla määrittelee selkeät puitteet. Komission täytyisi hyödyttää äh, tämänhetkistä lainsäädännön uudistusta siihen, että varmistetaan, että kansalliset tietosuojavaltuutetut ja eu tietosuojavaltuutetut ovat tehokkaita ja voivat tehdä työnsä täysin riippumattomasti, kuten EU-tuomioistuin määrää. Lissabonin sopimus siis muutti tietosuoja-arkkitehtuuria EU:ssa ja se on käynnistänyt nykyisten tietosuojasääntöjen uudistusprosessin. Tämän uudistuksen lopputulos tulee olemaan kestävä pitkällä tähtäimellä. Mitä voimme sitten sanoa perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta viimeisen kahden vuoden aikana? Oliko sillä mitään konkreettisia käytännön vaikutuksia tällä saralla? Minun mielestäni tietosuojan alalla sillä todellakin sitä oli. Otan esiin kaksi asiaa viimeisiltä vuosilta. Esimerkiksi tuomioistuimen päätöksen Sheken tapauksessa marraskuussa 2010 ja myöskin komission tiedonannon perusoikeuskirjan täytäntöönpanon tehokkaasta strategiasta. Sheke päätöksensä. Tuomioistuimen täytyy päättää siitä, oliko EU-lainsäädäntö, joka vaati, että maanviljelijöiden nimet julkaistaisiin sellaisten maanviljelijöiden, jotka saivat EU-tukia, oliko se EU-perusoikeuskirjan mukainen. Tuomioistuin sanoi, että että tämä rikkoi eh, yksityisyyden ja tietosuojaa ja vaikka nimien julkaisemisella oli julkista etua, niin tuomioistuimen mukaan tämä, ehm, ehm, tämä määräys eh, oli suhteeton, koska tuomioistuimen mukaan ei ollut mitään todistusaineistoa, että lainsäädäntö olisi harkinnut vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämä päätös osoittaa, että EU-lainsäädäntöön täytyisi vaikutusten arvioissaan aina pohtia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, jotka vähemmän puuttuvat kansalaisten henkilö- ja tietosuojaan, ja sen tulisi perustella aina päätöksensä. Joten tuomioistuin ei suinkaan kieltänyt maanviljelyn nimien julkaisemista, mutta se vaatii eh, suurempaa huolellisuutta, jotta varmistaisiin suhteellisuus. Sheken tuomio vahvistaa tuon perusoikeusrefleksin, josta komissio puhuu tiedonannossaan perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta. Tämä on toinen asia, jota haluaisin korostaa. Tämän komission tiedonannon mukaan perusoikeuskirjan täytyisi olla kompassi Euroopan unionin politiikassa. Se ei ole mikään keppi, vaan siis kompassi, mutta jos se ottaa vakavasti, niin se on kuitenkin tärkeä. Tiedonannon tavoitteet menevät pidemmälle kuin suhteellisuustesti, kun on kyse uudesta lainsäädännöstä, jota varten komissio on luonut tarkastuslistan. Komissio myöskin tiedonannossaan korostaa olemassa olevan lainsäädännön ex post-arviointia. Me uskomme, että tällainen jälkikäteisarviointi on erittäin tärkeä, erityisesti kun puhutaan henkilötietojen suojasta ja yksityisyyden suojasta. Tämä on ala, jolla eu lainsä, e lainsäätäjä on puuttunut hyvin paljon syyskuun 11 tapahtumien jälkeen. Tätä asiaa olisi arvioitava säännöllisesti, kuten olemme lausunnoissamme sanoneet. Lisäksi tarvitsetaan säännöllistä valvontaa ja näiden välineiden tehokkuuden arviointia. Kun tällainen väline on ollut usean vuoden ajan voimassa, pitäisi tehdä todistusaineistoon pohjautuva arviointi siitä, onko toimenpide todellakin tehokas ja onko se todellakin tarpeellinen ja suhteellinen toimenpide. Tämä on erittäin tärkeä osa tätä kokonaisarkkitehtuuria. Äh, tämänhetkinen äh, sen direktiivin tietojen säilyttämistä arviointi on yksi esimerkki tästä. Komissio pitää kiinni tavoitteistaan, jotka äh, se määritteli tiedonannossa. Se yrittää kerätä laadullista ja määrällistä tietoa, jolla voidaan osoittaa tämän nykyisen välineen tarpeellisuus. Ja vaikka tämä onkin aika vaikeaa, koska jäsenvaltiot eivät äh, niin mielellään anna näitä tilastotietoja, olen kuitenkin iloinen siitä, että tähän äh, työhön on ryhdytty. Se on tavallaan oppitunti, mutta todella rohkaisin siihen, että tätä tehtäisiin laajemmaltikin. Mielestäni tällaiset arvioinnit ovat ikään kuin standardi toisten EU-toimielinten arvioinnille, kun on kyse henkilötietojen suojasta. Sheke, tuomio ja perusoikeuskirjan tiedonanto osoittavat, että perusoikeuskirjalla on ollut konkreettinen merkitys viimeisen kahden vuoden aikana suoraan kansalaisille. Tällä hetkellä esimerkiksi maanviljelijöiden nimiä ei julkaista ja mahdollisesti äm, myös epäsuorasti kansalaisille niiden vaatimusten kautta, johon EU-lainsäätäjä on sitoutunut. Selkeä analyysi ja mahdollisten kevyempien keinojen e, etsiminen sekä ex post arviointi. Euroopan tietosuojavaltuutettuna me tulemme jatkossakin katsomaan, että meidän toimi Valtuuksien alueella EUn toimielimissä päivittäisessä työssä ja niiden toiminnassa lainsäätäjänä. Ne todellakin hyödyntävät tätä perusoikeuskirjan kompassia. Me todellakin toivomme, että pystymme panostamaan perusoikeuskirjan tehokkaaseen täytäntöönpanoon seuraavina vuosina. Kiitoksia herra Hastings. Ja sitten heti pyytäisinkin Pierre Bossandia, joka edustaa Social Platformia. Puhumaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska tämä on viimeinen paneeli, eikä aina ole helppo jatkaa tässä vaiheessa. Ensiksi haluaisin kertoa, kuinka voimme tehdä perusoikeuskirjasta tehokkaamman ja haluaisin erityisesti puhua siitä, mitä emme voi nähdä tästä näkymättömästä puolesta perusoikeuskirjaa. Ensinnäkin, mikä tämä social platform on? Me olemme eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen eh, verkosto. Meitä on 40 ovat näitä kysymyksiä. Ja haluaisin puhua ennakkoedellytyksistä, jotta voi li voidaan toteuttaa käytännössä perusoikeuksia. Esittelen kolme väline, jolla voidaan oikeastaan, jossa voitaisiin auttaa nyt oikeastaan köyhyys, äärimmäinen hyökkäys, vammaisuus, sitten kolmantena syrjivy, syrji, syrjintä ja neljäs, se, että jäsenvaltiot estävät perusoikeuskirjan täytäntöönpanon. Kyse ei ole vain siitä, että luetellaan ongelmia. Haluaisin myös yhdessä keskustella siitä, miten EU ja erityisesti parlamentti voi käsitellä näitä kysymyksiä, miten perusoikeudet toteutuvat. Ja haluaisin korostaa suhteita EU-politiikan ja perusoikeuskirjan välillä, koska kysymys, jonka haluaisin ottaa esille, on, miten tehdään ero perusoikeuskirjan ja sen tavoitteen välillä ja miten taas perusoikeuskerran käsitellään välineen, koska mehän kaikki uskomme, että perusoikeuksia halutaan toteuttavaksi, mutta tapahtuuko tämä välttämättä perusoikeuskirjan kautta tai muiden toimien kautta, jotka voivat tukea tätä perusoikeuskirjaa. Aloitan äärimmäisestä köyhyydestä, enkä halua opettaa mitään, koska kaikki täällä tietävät, minkälaisia seuraamuksia tämä taloudellista kriisistä on. Vuonna 1998 oli 80 miljoonaa ihmistä, jotka elivät köyhyydessä. Ja päivittäin voimme tv että tämä määrä vain lisääntyy. Tämä on ensimmäinen kohta realiteetti, jonka kanssa, kanssa eletään sitten joskus kun olemme täällä Brysselissä. Meillä on esimerkkejä myös jäsenvaltiosta. Voimme käyttää historiaa hyväksemme ja haluaisin viitata kansalaisoikeusliikkeeseen USA viittaisin liikkeen johtajaan, joka sanoi, Martin Luther Kingin, joka vuonna 1967 sanoi, että 13 vuoden jälkeen, kun on taisteltu perusoikeuksien ihmisoikeuksien puolesta, hän sanoi, että jos minun pitäisi alkaa tämä kaikki uudestaan, aloittaisin köyhyydestä. Miksi? Sen takia, että sitten kun joutuu köyhyyden uhreksi, mehän aina puhumme köyhyys... Öö, ansasta, mutta olen puhua suurista uudesta ansasta. Annan kaksi esimerkkiä. Toinen tulee, esimerkiksi tulee Belgiasta. Kun on köyhä, tämähän voi tapahtua meille, meille kaikille, kun jotkut menettävät kotinsa, sitten menettävät siis asuntonsa. He eivät voi rekisteröityä äänestäjiksi, he eivät voi saada sosiaaliturvamaksuja, he menettävät kaikki perusoikeutensa, jotka on lueteltu perusoikeuskirjasta. Toinen esimerkki, joka annettiin nyt se löytyy muistaakseni parlamentin sivustolta esimerkki, joka tapahtui Tanskassa joulukuussa 2010. Poliisi meni kodittoman luo ja tai tällaisen kodittomien suojapaikkaan ja poisti kaikki, jotka olivat olleet tanskalaisia sillä pohjalta, sitä pohjalta, että he eivät pystyneet itse elättämään itseään taloudellisesti. Mitä tämä osoittaa? Tässä toimitaan 14 artiklaa vastaan sopimuksen, joka perustuu syrjimättömyyteen tai saa harjoittaa kansallisuuden varalla. Tämä heitä syrjittiin ei siksi, että he olivat ulkomaalaisia, he olivat EU-kansalaisia, mutta sen takia, että heillä ei ollut riittävästi varoja, he olivat köyhiä. Mitä tämä sitten kertoo meille? Tai mitä nämä esimerkiksi kertovat meille sen, että niin kuin me sanoimme, että Equinet, joka on eurooppalainen tasa-arvoelinten verkosto, se on osoittanut, että sosiaalinen syrjäytyminen lisää riskiä kärsiä syrjinnästä ja eikä saa omia oikeuksia toteutuksi. Perusoikeusviraston johtokunta on ehdottanut, että sosiaaliset oikeudet tai perusoikeuksien toteutumista laadittaisiin tällainen tutkimus. Jos on siis köyhä, ei edes ajattele mitään perusoikeuksia niiden saantia. Mitä parlamentti ja unioni voi tehdä? 21 artikla syyntä, joka perustaa sosiaaliseen alkuperään mutta ajatelkaa myös perussopimusta, jossa todetaan, että kun määritellään toimintaa ja politiikkaa, EU ottaa huomioon sen, että pyrkii saamaan aikaan korkeatasoista työllisyyttä, sosiaali- sosiaaliturvan ta- taistelee sosiaaliturvintaa vastaan, korkean koulutuksen to- toinen osa EU-toiminta, EU 2020 strategia, tässä puhutaan osallistamisesta, köyhyystavoitteista, koulutustavoitteista, työllisyystavoitteista. Nämä ovat juuri niitä asioita, joita parlamentti ja komissio ja neuvosto ovat käyttää, jotta tukisivat ihmiset, että he pääsisivät köyhyydestä ja voisivat sitten nauttia perusoikeuksistaan. No, mitä tässä sitten tarvitaan? Ei ole kyse siitä, että pelataan tällä perusoikeuskirjalla, vaan minkälaiset Tällaiset mekanismit tarvitaan, että ihmiset, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä, voivat myös nauttia perusoikeuksista. Tämä johtaa myös toiseen esteeseen to- toteuttaa perusoikeuksia, Mitä vammaisuus 26 artiklassa todetaan, että heidät pitäisi integroida, mutta monen vuosien ajan tämä on ollut tehotonta eikä ole toteutunut. Mitä parlamentti ja EU voi tehdä? Ensinnäkin voidaan vaatia, että neuvosto hyväksyy 19 artiklan syrjimättömyydestä ja tavaran palvelujen saannista. Toiseksi voidaan tukea komission aloitetta tehdä, e- saada aikaan ensi vuonna tällainen vammaissäädös, mutta haluaisin aivan erityisen esimerkin teille sitä nimittäin YK yleissopimus vammaisten ihmisten oikeudesta yleissopimus, joka on ratifioitu myös EU-ssa sen jäsenvaltiossa. Mitä sinä sanotaan? Ei siinä puhuta uusista oikeuksista vammaisten kohdalla, vaan ehdotetaan laillisia mekanismeja niin, että näillä ihmisillä voi olla samat oikeudet kuin kaikilla muillakin EU-kansalaisilla. Ja tässä haluaisin linkittää tämän ensimmäisen puheenvuoroni köyhyydestä, koska mielestäni komissio, parlamentti ja neuvosto voivat alkaa työn laillisista mekanismeista ja siitä, miten ihmiset köyhyydessä voivat saada nauttia myös perusoikeuksista. Tämä kuuluu teidän toimivaltuuksenne, voitte tässä toimia. Sitten kolmas alue on syrjintä. 21 artikla perusoikeuskirjassa. On erilaisia asioita tässä, ja jos taas viittaan USA kansalaisvapausliikkeeseen, perusoikeus, Perusoikeuksissa oli kysymys vain lainsäädännöstä tai koulutuksesta vaan kysymys on molemmista, jos haluamme muuttaa asenteita yhteiskunnassa, niin meidän pitää toimia lainsäädännön kautta, mutta muuttaa myös ihmisten kasvatusta ja koulutusta. Ja kun näkee sitten tilanteen, joka on vallalla esimerkiksi Irlannissa, jossa oppilaat, jotka ovat homoja tai lesboja, vieläkin he kärsivät koulukiusaamista, syrjinnästä. Miten voidaan sitten odottaa tällainen yhteiskunta ja nämä lapset, kun he kasvavat aikuisiksi, että he käyttäytyisivät perusoikeuskirjan mukaisesti. Meidän pitää tehdä työtä tässä asiassa syrjinnän estämiseksi. Ja sitten kansalliskysymyksestä vielä. Ajattelen aivan erityisesti kolmansien maiden kansalaisia, jotka tulevat tänne EUn ulkopuolelta. Jos ajattelette muinaista Kreikkaa, ihmiset eivät kuuluneet jos joku tiettyyn kaupunkiin heitä pidettiin ulkomaalaisina. Nyt olemme kyllä liikkuneet eteenpäin näistä ajoista. Jos olette sitä mieltä, että orjat jotka tulivat USAhan aikana, heitä ei pidetty ihmisinä ollenkaan, niin saa että Afrik, Afri- Afri- Afrikassa alkuperä olevia amerikkalaisia, heillä oli oikeus äänestää vasta vuonna 1964. Jos ajatellaan, että heillä EU-ssa e naisilla on ollut äänioikeusta moniin vuosiin, milloin otamme sen askeleen, että kolmansien maiden ka- kansalaiset, joilla on asiakirja tai ei ole asiakirja, voivat myös nauttia unionissa perusoikeuksista. Mielestäni on aika toimia, niin että tämä kerrankin tapahtuu. Ja mehän puhumme ihmisten perusoikeuksista, emmekä EU-kansalaisten oikeuksista pelkästään. Ja sitten neljäntenä osana vielä se, että jäsenvaltiot estävät tätä toimintaa. Meidän pitää ajatella sitä, miten suoraan soveltaan peruskirjaa. Esimerkkinä maa, jossa meistä asuu Belgia. Jos ajattelemme köyhyyttä, ja oikeuksien toteutumista ja niiden saantia. Toimielimet ovat tehneet työtä, ovat julkistaneet perusoikeuskirjan, mutta me todellakin haluamme, että tämä myös käytännössä toteutuu ja oikeudet toteutuvat, kun jäsenvaltio toteaa, että niin, jotta voi nauttia sosiaaliturvasta tai saada sosiaaliturvaa, niin haluan, että teillä on mm, as, asumislupa. No hyvä, parlamentti sitten laatii päätöslauselman ja toteaa, että se mitä Belgia tekee on väärin. He voisivat sanoa toisenkin. Mielestäni meidän täytyy miettiä laillisia mekanismeja niin, että peruskirja ylittää kaiken kansallisenkin lainsäädännön. Niitä ihmiset voivat aina nauttia oikeuksia, eikä heidän pidä odottaa mitään. Sitten edelleen Belgiasta en tiedä kuuntelitko radio tänä aamuna, mutta nyt on tällaista kiistaa turvapaikkaviraston ja sosiaaliturvaviranomaisten väellä. Mitä sitten liittovaltio toteaa, antaa molempien toimia? Niin ei ole tarpeeksi, huma- en voi toimia, koska ei ole ihmisen voimavaroja, toisella taas ei ole enemmän tarpeeksi taloudellisia voimavaroja. Näillä ihmisillä on oikeudet olla Belgiassa ja näitä oikeuksia pitäisi heti soveltaa ja eikä pitäisi mm, palotella täällä talojen, talojen tahojen välillä. Sitten nämä kaksi virasta. Miten saamme aikaan täydettävyyttä EU-politiikan ja perusoikeuskirjan välillä? Tarvittaisiin selkeät edes mandaatit Dublinin säätiölle ja Fraan välillä, joka toimii Viinissä. Entä sitten kumppanuus? Miksi ei olisi tällainen yksi kertomus molemmista elämistä, ja niissä siinä miettäisiin, miten köyhyyttä käsitellä mekanismi voidaan toteuttaa niin, että ihmiset voivat nauttia perusoikeuksistaan. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Bosson. Sitten viimeinen puhuja, Tracy God. Open Society Justice Initiative-ohjelmasta vastaava johtava virkamies. My, my name is Tracy Gerd. Kiitoksia, olen Tracy Gord. Olen kovin ilahtunut siitä, että tällainen kuulemistilaisuus pidetään tänään ja on mahdollisuus kertoa työstämme. Pyrimme paremmin löytämään mahdollisuuksia sille, että perusoikeuskirja täytäntöön pannaan mahdollisimman tehokkaasti. Minun järjestöni käsittelee julkisen edunmukaisia tapauksia kansallisella ja alueellisella tasolla. Puhun teille kahdesta eurooppalaisesta tasosta, johon, tapauksesta, johon keskittymme eurooppalaisen ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Tsekin tasavallassa olemme taistelleet ja voittaneet tapauksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa, joka koski romanilasten lähettämistä tiettyihin kouluihin kansallisuuden perusteella. Molemmat tapaukset osoittavat sen, miten ajatukset perusoikeuskirjassa Euroopan unionissa, jotka koska tasa-arvoa, sisällyttämistä yhteiskuntaa, sallivuutta ja kunnioittamista, ovat vaarannettuja – Nämä tapaukset kertovat laajemmista suuntauksista kautta Euroopan, jotka vaativat parlamentin sitä, että parlamentti kiinnittää niihin huomiota. Kun talouskriisi kasvaa, muukalaisvastaisuuskin lisääntyy, romaneiden tilanne huononee. Ja tässä epävarmuuden ajassa Olemme tehneet selväksi sen, että pyrimme taistelemaan syrjintä vastaan, joka kohdistuu kaikkein köyhimpiin. Näin tehdessämme parlamentti ei myöskään voi luottaa siihen, että perusoikeuskirja on pelkästään olemassa. Me tiedämme valitettavasti aivan liian hyvin sen, että tämä lainsäädäntö on mahdollisuus viedä eteenpäin niitä suurempia ihanteita, joille Eurooppa on perustettu. Niillä on kuitenkin omat rajoitteensa – ja pääviestimme tänään on se, että perusoikeuskirja tarvitsee erilaista tukea, varsinkin poliittisen tavan tukea sitä varmistakseen, että perusoikeuksia todella noudatetaan ja niitä täytäntöönpannaan käytännössä. Joten tänään haluaisin osoittaa tapoja, millä näin voidaan tehdä esittäen joitakin tapauksia. Ensinnäkin käynyt siis Tsekin tasavaltaan vuonna 1999. Pääjohtajamme kävi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 18 lapsen nimissä Tuolloin tilastot osoittivat, että romanilapset olivat 27 kertaa todennäköisemmin erityiskouluissa, jossa heidät erotettiin tavallisesta koulujärjestelmästä ja heille opetettiin vain vähän asioita. Kun heidät asetettiin näihin kouluihin, oli miltei mahdotonta päästä sieltä pois. Ja se koulutus, jonka he saivat, rajoitti heidän mahdollisuuksien elämässään. Kahdeksan vuotta myöhemmin, vuonna 2007, voitimme tapauksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, että Tsekki oli juridisesti syrjinyt romanilapsia heidän syntyperänsä pohjalta. He eivät ole saaneet riittävästi koulutusta. Näin Tsekin tasavallan piti maksaa korvauksia yksittäisille valittajille. Sen tuli myös ottaa käyttöön yleis menettelyitä, jonka avulla tällainen syrjintä lakkautettaisiin. Kuitenkin tänä päivänä Tsekin tasavallan tilanne ei kuitenkaan missään tapauksessa ole tyydyttävä. Ja tällainen kaiken katoa koulutus on pelkästään unelma monille lapsille Tsekin tasavallassa. Vaikka hallitus onkin joitakin ponnisteluja tehnyt, niin emme kuitenkaan ole nähneet mitään eroa kentällä. Vaikka kansallinen toimintasuunnitelma on otettu käyttöön, niin sen täytäntöönpano on jumiutunut. Sen aiemmat hallinnolliset säännökset, jotka kieltävät syntyperään liittyvän syrjinnän, ovat tehottomia ja suurimmat rakenteelliset esteet liittyvät järjestelmällisen tuen puuttumiseen romanilapsilta koulutuksen saantiin näihin ei ole suinkaan puututtu. Suunnitelmat käyttää Euroopan rakennerahastorahoja eivät ole julkisia, joten ei pystytä mitenkään toteamaan, mikä on todellinen tarve kentällä. Hyvät uutiset ovat ne, että jotkut kansainväliset elimet ovat ymmärtäneet, miten kiireinen asia on kyseessä, ovat vaatineet nopeita muutoksia. Joka vuosi, joka menee ilman, että toimin, toimeen ryhdytään, johtaa näitä lapsia sellaisen tulevaisuuteen, jota ei ole. Lisäksi oltu huolissaan siitä, että riittävästi edistystä ei ole saatu aikaiseksi. Myös kaksi YK on valiokunta ottanut esille nämä huolenaiheet. Lasten oikeuksien komitea ja syrjinnän vastainen komitea, jotka ovat molemmat vaatineet sitä, että eritetty koulunkäynti pitää lakkauttaa. No sitten kun katsotaan Italiaa, ja asia, jossa tekin olette huolissanne näiden paimentolaisleirien tilanne. Toukokuussa 2008 äh, Italian äh, hallitus hyväksyi hätälainsäädäntöä, joka mahdollisti sen, että Roomassa ja Napolissa saatiin käyttää äh, poikkeuksellisia toimenpiteitä, jotka kohdistuivat varsinkin erityisesti romaneihin, jotka elivät tällaisissa leireissä niitä leirejä saatiin valvoa. Saatiin tehdä väestölaskentaa mukaan lukien alaikäiset ja karkottaa ne, joilla ei ollut laillisia oleskelulupia. Osana tätä prosessia Italian hallitus loi tietokannan, joka sisälsi tietoa romaneista, joka tavoitteena oli romanileirien hajauttaminen ja romanien karkottaminen maasta. Huolimatta pyynnöistä tietoa koskaan Italian hallituksesta ei, ei saatu, eikä romanilla ollut mitään vaikutusta niihin tietoihin, joita oli heistä kerätty. Eikä myöskään saatu tietoa siitä, miten laajapohjaisesti väestölaskenta oli suoritettu. Yksittäiset hakemukset sen tiedon poistamisen, jota oli kerätty, on hylätty. Vaikka tämä valiokunta on asiasta huolissaan, hätälainsäädäntö on edelleen voimassa kolme ja puoli vuotta myöhemmin. Syyskuussa 2011 tekemässään kertomuksessa Tuomas Hammarberg, josta kuulimme tänään aiemmin, otti esille nämä kysymykset ja puhui siitä, miten romaneja syrjitään. Me tuemme tätä suositusta ja Osana toimintaamme olemme pyrkineet myöskin kääntämään komission meidän puolellemme ja aloittamaan rikkomusmenettelyt vetämään Italian Luxemburgin tuomioistuimen eteen. Olemme olleet sitä mieltä, että siinä on rikottu kolme eri lainsäädäntöaluetta, tietosuojadirektiiviä, kansalaisdirektiiviä ja peruslaatodirektiiviä. Nämä kaksi esimerkkiä, siis Tsekin tasavallasta ja Italiasta, ovat johtaneet siihen, että on tarkasteltu koulutuksen saamisen oikeutta, oikeutta olla tilanteessa ei syrjitä, oikeus perhe-elämään ja tietosuojaan. Valiokunta voi tarkastella tätä asiaa ja hyödyntää poliittista voimansa kun se käsittelee näitä asioita. Erityisesti pyytäisimme valiokuntaa harkitsemaan kolmea seuraavaa asiaa. Tsekin tasavallassa haluaisimme, että pyydettäisiin Tsekin tasavallalta kahta asiaa. Ensinnäkin päivitys ää, äh, tapauksen tilanteeseen varsinkin tilastot siitä, miten paljon romanilapsia on tavallisessa koulussa ja eriytetyssä koulussa. Toiseksi siitä, millä tavalla rakennerahastojen varoja on käytetty koulutuksen lisäämiseen ja miten varat käytetään tehokkaasti tämänhetkisessä tilanteessa. Lisäksi toivomme, että kysytään Euroopan komissiota sitä, mitä se on tehnyt tällaisten inklusiivisten koulutushankkeiden sisällyttämiseen. Italian kohdalla toivomme, että valiokunta esittää julkisen lausuman, jossa tuetaan meidän vaatimustamme Euroopan komissiolle, jotta se ryhtyisi rikkomusmenettelyihin Italian vastaan. Toivomme myös, että parlamentaarisia kysymyksiä esitetään hätälainsäädännön lakkauttamiseksi, henkilökohtaisen tietojen tuhoamiseksi, jota on kerätty ja lisäksi, että Italian viranomaiset sitoutuvat siihen, että tarjoavat vaihtoehtoisia asuntomuotoja niille tuhansille romaneille, jotka häädettiin hätälainsäädännön nojalla. Lopuksi toivomme, että valiokunta hyödyntää tätä tilaisuutta pohtiakseen mahdollisuutta siitä, että se voisi työskennellä romanien kanssa niin, että romanifoorumi yhdessä sen kanssa voisi parantaa niitä oikeuksia, joita romaneilla on. Sillä Lissabonin sopimuksen tavoitteita ei todellakaan vielä ole täytäntöönpantu. Thank you, Mrs. Gard. I'm asking uh, my colleagues, Mrs. Gomez, to Kiitoksia. Nyt pyytäisin kollegaani Rova Gomezia puhumaan. Mr. Minulla on kysymys herra Hastingsille. Kuulin, mitä sanoitte ja mainitsitte kuinka tärkeää on, että on vahva kansallinen tietosuojaviranomainen, jonka tämä saksalainen tapaus osoitti. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos esimerkiksi minun maani kohdalla, Portugalin kohdalla on hallituksen ja Yhdysvaltojen välillä allekirjoitettu kahden välinen PNR-sopimus, joka on allekirjoitettu ennen tätä EUn tason sopimusta ja on kansallinen tietosuojavaltuutettu, jota ei kuulla ennen kuin tämä sopimus allekirjoitetaan, vaan joka antaa lausunnon ennen kuin tämä sopimus menee parlamenttiin, jotta se muodollisesti ratifioitaisiin siellä ja tuo lausunto ihan selkeästi korostaa, että vaarana on, että rikotaan selvästi perusoikeuskirjaa ja kansallista perustuslakia. Tämä on Portugalin tilanne. Kansallinen viranomainen on olemassa, se on antanut ihan selkeän lausunnon. Jotkut kansanedustajat itse asiassa puoluerajat ylittävästi Carlos Coelho Rui Tavares ja minä itse myös julkisesti varoitimme siitä, mitä oli tapahtumassa, mutta se tapahtui kuitenkin. Kuka nyt voisi tehdä jotain? Voitteko te puuttua asiaan eurooppalaisena viranomaisena? Voiko komissio toimia? Ja mainitsin tämän tapauksen, koska se ei varmaan ole ainoa tapaus Euroopassa. Kiitoksia. Hastings. Kiitoksia Anna. Sitten herra Hastings. If that's the only question. Jos tämä oli ainoa kysymys, niin vastauksen niin on ehkä kyllä pettymys. Minun toimistoni voi varmistaa, että rikkomuksia rangaistaan EU-tasolla. Ja me vaan antaa neuvoja myös näistä PNR-sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Olen varsin iloinen voidessani sanoa, että neuvo, neuvot usein otetaan vastaan. Tämä parlamentti, tämä valiokunta käyttää hyväkseen meidän ehdotuksemme. Olen sitä, olen sitä iloinen. Neuvostokin etenee näissä kysymyksissä. Tässä on kuitenkin ero, erityisesti mitä tulee PNR-tietoihin, TF, tai näitä terroristikysymyksiä ja ne, niihin liittyy tiettyjä ongelmia. Me olemme puuttuneet aika moniin asioihin ja tuomioistuimenkin huomioitettiin huomioon erityisesti Saksa vastaan riippumaton viranomainen, mutta mitä sitten tapahtuu kansallisella tasolla parlamentissa siellä? Se ei kuulu meidän toimivaltuuteemme. Teoriassa komissio voisi ryhtyä rikkomusmenettelyyn jäsenvaltiota vastaan. Minulla ei kaikkia tietoja tästä tapauksesta, jota te kuvasitte, mutta jos tässä on kyse sopimus, joka on pääasiassa valmisteltu neuvostossa ja sitten asia on esitetty kansalliselle parlamenteille ratifiointia varten, niin kuin – ennen Lissabonin sopimusta toimittiin, niin silloin tähän liittyy ongelma, joka Lissabonin jälkeen ehkä on nyt ratkaistu, mutta en voi tämän pidemmälle tässä mennä. Nyt kuitenkin me teemme yhteistyötä kansallisten mm, tietovaltuutettujen kanssa, Portugalinkin kanssa ja johdonmukaisuuteen tietenkin rohkaisemme aina kun se on mahdollista – meidän pitäisi panna tämäkin, ottaa huomioon tämä tilanne, mutta ikävä kyllä en voi antaa teille täyttä selitystä. Ilman mikrofonia. Ah. It was on data, it was not on PNR. Ei tässä ole kyse äh, PNR-tiedosta, vaan tiedon siirrosta, kun on kyse äh, epä, rikollisuusepäilystä. Uh ah on sitten ehkä kyseessä kahdenkeskinen sopimus puolikkaan kolmannen maan kanssa, kuten ehkä USAn kanssa. Mahdollisesti USA on ollut varsin aktiivinen ja on tehnyt näitä kahdenkeskisiä sopimuksia. Kaikki tietenkään ei ole ollut kovinkaan tyydyttävällä tasolla, sanoisin mahdollisimman lievästi. Now back to... Kiitoksia Raastin. Sitten esittelemme puolen Rova Benova. Hän voi tiivistää tämän iltapäivän kokouksen. To make my conclusion today in my... Niin, nyt käyttäisin äidinkieltäni. Thank you very much for understanding. Mm, chcem sa poďakovať všetkým panelistom vo všetkých troch paneloch. Za... Haluaisin kiittää kaikkia paneelin jäseniä kaikissa kolmessa osiossa. Olen kirjoittanut noin kymmenisen sivua muistiinpanoja jos palaisin niihin kaikkiin, niin tässä menisi varmaan vielä tunti. Joka tapauksessa haluaisin pitäytyä neljässä pääaiheessa, jotka mainittiin miltei kaikissa esityksissä. Aloitanpa asiasta, jonka Anna Gomes mainitsi ensimmäisessä osiossa, eli että meidän täytyy olla johdonmukaisia sen suhteen, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, ja vasta sitten voimme ruveta arvioimaan sitä, mitä tapahtuu EUn ulkopuolella. Kaikki ne mielenkiintoiset esitykset, joita on kuultu, joista useat pyrkivät, joista useissa pyritään pääsemään ihan käytännön toimiin, niin ehkä tärkein niistä on tämä viimeisen paneelin kysymys romanivähemmistöistä – Tulen maasta, jossa romanivähemmistö on aika suuri. Tiedän selkeästi, mitä ongelmia on, kun mitä ongelmia romaneilla on ja tiedän, että nämä ongelmat ei liity pelkästään tähän vähemmistöön itseensä, vaan myös enemmistöväestöön. Myönteisesti voisin todeta, että kun puhutaan toimista Euroopan parlamentin kanssa, niin olen täällä nyt toista vaalikautta edustajana viimeisen puolivuotiskauden aikana. Kysymys, joka on esitetty komissiolle, käsittelee romanikysymystä. Ja me olemme käyttäneet kaikkia niitä työkaluja, joita meillä on, joiden avulla komissio voidaan saada toimimaan romanikysymyksessä niin, että se suhtautuu asiaan vakavasti. Nämä päätökset ovat todella oleellisia niin, että ei kyse ole pelkästä sanahelinnästä, niin, että konkreettisia ratkaisuja saadaan aikaiseksi niissä maissa, joilla on näitä, joilla on romania, romaneja. Ovat kyseessä sitten uudet jäsenvaltiot. Vaikeahan niitä on uusiksi nimittäin, mutta Keski-Euroopan maiksi ehkä Ja meillä on tietysti komission toimintasuunnitelma, komission kollega, joka edu, edusti komission jäsen Redingia, mutta hän on valitettavasti lähtenyt. Toimenpiteet, johon on ryhdytty, ovat edelleen hyvin muodollisia. On selkeitä puutteita yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa ja myös alueellisten viranomaisten ja kuntien kanssa. Meillä on lukuisia myönteisiä esimerkkejä, mutta täytäntöönpanoa täytyy tehdä tehokkaammin, jos emme onnistu hyödyntämään olemassa olevia varoja tehokkaammin. Ja olen varma siitä, että meidän täytyy esittää tämä sama kysymys yhä uudelleen, eli millä tavalla romanikysymykseen voidaan pureutua. Komissio varmaankin hyväksyy useita uusia toimintasuunnitelmia, mutta loppujen lopuksi romanien tilanne vain heikkenee. Henkilökohtainen kokemukseni on se, että en pidä romanikysymyksen ratkaisua mitenkään avainasemassa tässä koko ongelmassa, vaan mielestäni meidän täytyy puuttua romaniköyhyyden ongelmaan. Meidän täytyy päästä eroon tästä äärimmäisestä köyhyydestä. Olemme nähneet äärimmäistä köyhyyttä niissä maissa, jotka liittyivät Euroopan unioniin 2004 ja 2007 varsinkin, jos onnistumme sisällyttämään kertomukseen ehdotuksia, jotka auttaisivat meitä pureutumaan näihin äärimmäisen köyhyyden tapauksiin, niin varmaankin se myös saisi aikaiseksi myönteisiä vaikutuksia romanikysymykseen. Ja nyt ehkä lyhyesti sitten vielä kaksi muuta asiaa. Varmaankin olette seurannut valiokuntamme työtä Euroopan parlamentissa, joten tietänette, että meillä on kaksi vaikeaa yleissopimusta, jota käsittelemme PNR, joka liittyy terroristien rahoituksen jäljittämiseen, PNR-kysymys ei ollut niinkään ristiriitainen Australian kanssa, mutta nyt sitten Yhdysvaltojen kanssa siitä tulee paljon hankalampi asia. Se liittyy myös kansalaisyhteiskuntakysymyksiin ja muihin. Mä haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että täysistunnossa olemme usean otteeseen toistaneet sen, että meidän suurin motivaatiomme on se, että haluamme suojata perusoikeuksia – Lisäksi kansalaistemme tietosuojaa haluamme suojata. Ja täytyy todeta, että sopimukset Yhdysvaltojen kanssa tässä suhteessa ovat erittäin monimutkaisia, koska perusoikeuksien suojelemisen käsite Yhdysvalloissa ei ole aivan yhteensopiva terrorismin torjuntastrategian kanssa. Me haluamme tietysti myöskin torjua terrorismia, kuten varmaan koko ajan jokainen järkevä, kuten jokainen järkevä ihminen varmaankin haluaa. Mutta toisaalta sitten meillä on eurooppalainen näkemys tietosuojakysymyksistä, eli en epäile lainkaan, etteikö, etteikö näistä keskusteluista tule todella vaikeat. Ja viimeinen kohta sitten vielä, ehkäpä yleisemmin, kuten näette, Olemme täällä nyt kokoontuneet laajempipohjaisesti keskustelemassa ei pelkästään perusoikeuskirjasta, vaan myös saadaksemme lisäpanosta siihen, millä tavalla meidän tulisi valmistella vuosikertomuksia. Olemme keskustelleet nyt jo jonkin aikaa siitä, millä tavalla tämän mietinnön sisältö tulisi käsittää. Pitäisikö mainita jäsenvaltiot vai pitäisikö ottaa vielä mutkakkaampi lähestymistapa ja puhua yleisluontoisemmin perusoikeuksien suojasta. Tähän mennessä emme ole kyenneet pääsemään yhteisymmärrykseen tästä asiasta, mutta olen varma, että kollegat valiokunnassamme haluavat tukea ja ratkaisua, joka on riittävän uskottava. Ei pelkästään kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta myös kansalaiset, jotka pitävät tätä mietintöä asiana, joka todistaa, että kansalaisvapauksen valiokunta on luotettava kumppani, joka suojaa perusoikeuksia. Yhteenvetona haluaisin todeta, että uskon, että voimme valmistella mietinnön mahdollisimman nopeasti ja haluaisimme saattaa sen myös teidän käsinne. Olisimme ilahtuneita siitä, jos esittäisitte meille ehdotuksia ne myöskin tässä suhteessa. Haluaisin kysyä teiltä kansallisyhteiskunnan edustajina, että otatte huomioon ne asiat, jotka tänään esititte. Minusta, minu, minusta meidän pitäisi pyrkiä maksimaaliseen lopputulokseen löytää niitä tapoja, joilla siirrytään eteenpäin. Älkäämme etsikö eroja, vaan pyrkikäämme kompromisseihin ja yhteisen nimittäin. Kiitoksia. Kiitoksia Monika. Odotamme jo mielenkiinnolla mietintösi lukemista. Tietysti sitä ennen teemme yhteistyötä. Kiitän kaikkia panelisteja, jotka osallistuvat tähän osuuteen. Kiitän kaikkia kuulemiseen osallistui ja kiitän niitä, jotka ovat täällä kuunnelleet. Ja kiitän sihteeristöä ja järjestöstä, kiitän tulkkeja myös. Nyt kokous päättyy ja toivotan kaikkea hyvää jatkossa.